Well, good afternoon. No niin, hyvää iltapäivää. Tässä on odoteltu muutama minuutti, toivottu, että saataisiin paikalle vielä vähän lisää jäseniä, mutta jotkut meistä ovat olleet trilogissa jumissa. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi herra Carlos Tavaresin. Of the, uh, Committee of the Europeans. Hän on Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean puheenjohtaja he varmasti mielellään siellä kuulevat, että me olemme saaneet aikaan yhteisymmärryksen AIFM-direktiivistä. Ja tämä oli ensimmäisen kerran ensimmäinen päivä joulukuuta 2009. Tällainen mielipiteenvaihto, jota nyt jatkamme, on osa säännöllistä eh, keskustelua meidän valiokuntamme ja Lamfalussi taso kolme komiteoiden välillä. Tämä tietenkin muuttuu, kun me saamme tuon yksittäisen eh, valvovan tahon. Herra Tavares pitää lyhyen puheen Sesrin tämänhetkisestä toiminnasta – ja muusta toiminnasta, jota SESR harjoittaa näissä erityisolosuhteissa, kun meillä on uusi talousvalvonta rakenne tammikuusta 2011. Luonnollisesti tähän liittyy monia lainsäädäntöehdotuksia, jotka antavat oman roolinsa eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle ja me käsittelemme näitä tällä hetkellä. Hänen puheenvuoronsa jälkeen voidaan käydä mielipiteen vaihtoa jäsenten kesken, joten kiitokset ja puheenvuoron teille. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rapajohtaja parlamentin kunnianarvoiset jäsenet. On ilo olla täällä. Tämä on minun ensimmäinen kertani. Mutta sitten tulee säännöllisesti Euroopan parlamenttiin, koska olemme tilivelvollisia. Ja ilolla täytämme tuon tehtävän. Te olette saaneet meidän puolivuotis kertomuksen, toimintakertomuksen viime kuukausista. Olemme myös kirjoittaneet lyhyempää nuottia, joka on jonkinlainen yhteenveto kertomuksesta. Ja olette varmaan saaneet myöskin puhenuottini. Ja niissä katson pikemminkin eteenpäin kuin kerron sitä, mitä olen aikaisemmin tehnyt. Aloitanpa kertomalla mielipiteeni. Mistä lä- sitä läksystä, joka meidän pitäisi oppia tästä jatkuvasta, edelleen jatkuvasta rahoituskriisistä. Ja tiivistäisin läksyt kolmeen. Ensinnäkin, meidän täytyy sulkea nämä säätelyn aukot laajentamalla säätely ja valvonta kaikille markkinoille, johdannaiset mukaan lukien rahoitustuotteisiin ja myöskin erilaisiin rahoitusmuotoihin, oikeudellisiin muotoihin, kuten niin sanotut vaihtoehtoiset investointijohtajat. Ja tästähän on sopimus tullut ja onnittelen eurooppalaisia instituutioita. Toiseksi meidän täytyy taata avoimuus kaikilla markkinoilla ja kaikkiin tuotteiden liittäin tai investoijille täysi informaatio ja myöskin säätelijälle välttämättä työkalut valvonnalle ja täytäntöönpanolle. Ja kolmas tärkeä läksy on, että järjestelmän riskiä pidä katsoa ainoastaan pankkien kys, pankkikysymyksiä, vaan tarkastella arvopaperimarkkinoita, infrastruktuuria ja ei-pankkirahoituslaitoksia. Ja josko hyväksyy äskettäin kaksi uutta periaatetta joka liittyy vahvennettuun arvopaperivalvontaan systeemisen riskin puitteissa. Ja saisinko siteerata tämän yhden uuden IOSKON periaatteen johdanto-osaa? Siteeraan. Tekijät, jotka voivat aiheuttaa systeemistä riskiä satoiselta tiettyjen investointituotteiden suunnittelun, jakeluun tai käyttäytymiseen stressioloissa tai säädellyn eli, ää, toiminnan toiminta tai sen epäonnistuminen, markkinoiden hajoaminen tai markkinoiden äh, integriteetin hajoaminen. Järjestämistä riskiä äh, saattaa myöskin esiintyä siinä muodossa, että markkinoissa puuttuu luot, häviä luottamus, joka johtuu siitä, että äh, investoijia ei suojella riittävästi tai lainsäädäntö tai äh, tiedon paljastamissäännöt tai yritysten alasajoregiimi tai muut ovat puutteellisia. tämän lisäksi samansuuntaisesti meidän pitäisi hyväksyä symmetrinen rahoitusmarkkinoiden vakauden käsite. Eli liikaa nousevat markkina-arvot saattavat olla yhtä haitallisia ja vakautta horjuttavia kuin niin suuret pudotukset. Ja että pitää kiinnittää, kiinnittää huomiota riittävästi kumpaankin puoleen. Ja Cesar on kiinnittänyt huomiota erityistä huomiota tähän. Se on vahvistanut sen omaa taloudellista analyysiä, riskin arvioinnissa, trendien ja her- herkkyyksien tunnistamista Euroopan rahoitusmarkkinoilla. Tutkimusalueen tuloksia on jatkuvasti lähetetty FSL ja EFCL. ja viime, ensimmäisen kerran niitä julkaistiin viime heinäkuun Viime kuukausina olemme työskennelleet e Euroopan keskuspankin ja muiden kolmas tason komiteoiden kanssa tauttaksemme ESRBn tehokkaan toimimisen ensimmäinen tammikuuta lähtien. Nyt hyppään näistä läksyistä välttämättömiin uudistuksiin, joiden keskeinen tavoite pitäisi olla, että markkinat ja infrastruktuuri ovat turvallisemmat. Ja olennaista on of the counter OTC-markkinoiden uudistaminen, joita pitkin kuta aika paljon kriisi levisi. Komission ehdotus OTC-johdannaismarkkinoiden suhteen menee oikeaan suuntaan ja mitä tervetulleinta. Ja sitten markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä pitäisi olla mukana periaatteet, jotka ovat OTC-markkinoille, ja se oli jollainen keino markkinoille mark- väärinkäytöksen vastaisessa toiminnassa. Ja pitäisi pitää erottelemaan markkinoiden väärinkäyttö ja legitimispekulointi. Pidän samassa hengessä myönteisenä myöskin äskettäisiä lyhyeksi myytisen ja myöskin luottotapien swappien kapasuhteen, jotka ovat olleet osa näitä markkinarealiteetteja valvinnossa. Cesar on, on kyennyt tarjoamaan teknistä neuvoa, neuvoja myöskin OTC-johdannaismarkkinoiden säätelyyn ja komission asetusluonnos, niin sanottu e- EMIR-asetus, on tervetullut, mutta se on myöskin varsin tasapainoinen pohja tulevalle kiireelliselle säätelylle. Se, että nämä markkinat ovat yhä globaalimpia, järkeväksi sen, että lainsäädäntö ei jätä huomiota muiden oikeusalueiden säätelyä, erityisesti niiden, jotka ovat läheisemmin kytkettyneet, kuten esimerkiksi Yhdysvallat. Siinä tässä hengessä me Myönnämme, että Dodd-Frank-laki menee laajasti ottaen samaan suuntaan kuin EUn äh, OTC-johdannaismarkkinoiden äh, asetusluonnos, mutta sisällä, sisällössä on eroa, myöskin juridisessa rakenteessa on eroa ja myöskin täytäntöönpanon ajatuksessa on eroa. Ja lainsäädäntöön pitäisi kiinnittää tähän huomiota, jotta vältettäisiin äh, säätelyarbitraasin mahdollisuus. Ja sitten esimerkkejä eroista EUn ja Yhdysvaltojen säätelyssä, mitä tulee vastaosapuoliin ja myöskin eh, CCP-clearingin hyväksyttävien johdannaisten eh, hyväksyttävyydessä. Ja kysymys sitä, mihin vastaosapuoliin clearing-vaatimus pätee. Ja lisäksi EU-asetuksessa eh, e laajoja säädöksiä, jotka koskivat ää, keskeisten vastaosapuolten toimintaan liittyviä vaatimuksia, mm, mukaan lukien likviditeetin saanti, likvidius sekä marginaali ja katteen määritelmä. Ja sitten Don Frankissa taas FTCC-sekissä päärooli ää, on näillä keskus tahoilla oikeudellinen rakenne merkitsee sitä, että Yhdysvaltojen säätely on täysin integroitunut, mutta tässä Euroopassa osa säätelystä tapahtuu EMIR-asetuksen alaisena ja muut kysymykset, esimerkiksi kaupan avannomuus ja, ja kauppaa organisoidulla kauppa-alueella, pörsseissä ja muualla kuuluu taas tähän MIFIDin uudelleenarvioinnin puitteeseen. Ja nämä kaksi lainsäädäntöprosenttia eivät lankea ajassa samaan hetkeen. MIFIDin luonnosta odotetaan komissiolta vasta huhtikuussa 2011. Yhdysvalloissa tämä säätelyvalvontaviranomainen, eli CFTC ja sekaraprivalvoja ovat jo täydentävaiheessa, mitä tulee Dodd-Frank-asetukseen. Ja valvonta konvergoi ja että Eurooppa voisi olla aktiivinen. Täytäntöönpanossa on olennaista, että Euroopan säätäjät CESR ja tulevaisuudessa ESMA ja instituutiot, komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti heti alusta lähtien ovat intensiivisessä vuoropuhelussa lähinnä teknisesti, lähinnä teknisesti Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa ja keskenään. Cesar on osallistunut tähän prosessiin CFTC ja sekin. On myöskin sosteltava tässä tapauksessa jättää merkittävästi joustamatta lainsäädäntöprosessiin. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun meillä on onnistuksia tällä alueella. Toisaalta tämä on erittäin teknistä ja, ja lopuksi markkinaosapuolet ovat osoittautuneet erittäin nopeiksi reagoimaan uusiin asetuksiin, mikä luo uutta haastetta säätelijöille. Näissä aloissa merkittävää osa säätelyä pitäisi täydentää painaa minun mielestä pitäisi täytäntöön sitä sitovan teknisten standardien myötä, jota voitaisiin laatia ja muuttaa nopeasti ESMassa. Tämä on myös lähestymistapa, joka Yhdysvaltojen viranomaisissa on hyväksytty, joka on antanut paljon sääntöjä laativaa valtaa CFTClle ja SEKille, erityisesti mitä tulee teknisiin määritelmiin ja ratkaisuihin. Tätä taustaa vastaan ajatellen Emirin ja MIFIN uudelleenarvioinnin ajoitus on olennaista. Nykyaloissa tämä MIFIN arviointi ei ole mikään tavallinen arviointi. Minun mielestäni sen pitäisi olla sisältökäs uudistus, jossa on myös otettu huomioon lähimenneisyyden läksyt. Ja minäpä uskaltaisin nyt todeta ehkä seitsemän myönteistä seikkaa Griffitin kuuluu. Ensinnäkin, että markkinoiden ää, markkinoiden integraatio on ää, kattava niin sanottu konsolidoitu tulostus, consolidated state. Toisaalta pidetään huolta, että transaktioiden raportointivelvollisuus toimii, mitä tulee myös MTFn ja OTC-johdannaisia pitää huolta myöskin, että täytäntöön periaate, periaatteet execution on täytäntöön pantavaa ja että avoimuusvelvollisuudet koskevat kaikkia instrumentteja markkinoita ja uudet kauppamodaliteetit, high frequency trading ja brokereiden, yli, äh, meklareiden ylittävät verkot ja järjestelmälliset sisäistäjät ovat mukana. Ja sitten täytyy myöskin mahdollistaa OTC, bondi ja johdannaiskauppa organisoinnilla markkinapaikalla. Täytyy vähentää mahdollisuuksia säätelyn puuttumiseen jäsenvaltioiden keskellä erilaisia poikkeuslupia ja muita. Ja Esmalla tuolla on merkittävä osa yhteisen säännöstämme luomiseksi EU-ssa. Kaiken kaikkiaan investoijien suojan parantaminen ja seurattavuuden parantaminen kaikilla markkinoilla pitäisi olla MIFIDin uudelleenarvioiden selkäranka. Tämä pätee erityisesti silloin, kun me, me näemme, että yhä enemmän kompleksia monimutkaisia tuotteita myydään vähennettäisasiakkaille. Tässä tilanteessa täytyy vahvistaa ja selkeyttää MIFID-sääntöjä investoijien sijoittajien suojeluksi. Täytyy luoda myös tasainen pelikenttä kaikille vähittäisrahoitustuotteille osana tulevaa PRIP-säätelyä ja lopuksi täytyy asianmukaisesti soveltaa tulevaa Euroopan valvontaviranomaisen ja erityisesti ESMAn roolia eh, koskien artiklaa 6a asetuksessa. SESER on tarjonnut teknistä apua useammilla alueilla MIFID-arviossa ja ollut puheenjohtajana 3 l 3 työryhmässä, joka tuottaa PRIP-raportin. Viimeisessä täysistunnossa loimme korkean tason työryhmän, jonka tehtävänä oli analysoida ja ehdottaa mahdollisia toimia mukaan, jotka liittyvät monimutkaisten tuottien vähittäiskauppaan siirtymiseen. UCT, TTN, TMTN, Exchange Trading Notit ja muut osana arviointiin, 6a-artiklan äh, mukaista esmasäännöksen arviointia. Ja meidän täytyy tehdä kaikki johtopäätökset läksyistä. Luokituslaitosten säätely on loppuvaiheessaan ja Esmalla tulee olemaan tärkeä rooli täytäntöönpanossa. Serran tällä hetkellä äh, siirtymävaiheen tehtävien parissa ja myöskin valmistelee äh, kenttää Esmalle, jotta se voi toimia niin kuin se toimi, odotetaan toimivan. Pitää myös mainita, että Espanjan tehokas valvonta merkitsee sitä, että sillä on myöskin mahdollisuus täytäntöön panna päätöksiä. Tehokkaas valvonta vaatii myöskin sitä, että sitä täydennetään rahoitusmalleilla ja siihen, että ei luoteta luottoluokituksiin liikaa. Eturistirinnat syntyvät juuri luottoluokitusten alueella. Ja konf- välttäminen on tärkeämpää kuin valvonta ja niiden ratkominen jälki ex post. Ja vaihtoehtoiset sijoitusyritysten äh, sopimus on tärkeä, sillä sinne suljetaan säätelyaukkoja laajentamalla tällä hetkellä säätelyinstituutioiden alaa. Tämä on tärkeää. Se lisää luottamusta valvontaa. Ja tämän asettelun pitäisi olla sellaista, että vastavuoroisuus taataan. ESMA on valmis ottamaan tehtävänsä vastaan, jotka, ne, jotka uusi asetus niille antaa, mutta pitäisi todeta, että ESMAn säätely vastuun lisääminen alueella ja Jos aikaisempaa kokemusta ei ole, merkitsee sitä, täytyy riittävästi kohdentaa inhimillisiä rahoitusvaroja enemmän, enemmän kuin budjettiertuksessa on. Ja lopuksi puhunkin näistä uusista eurooppalaisista valvontaviranomaista, erityisesti ESMasta. Oma mielipiteeni, jossa olin, että on, että Euroopan valvontaviranomaisten säätely ei ole optimaalinen keino muuttaa käytäntöllä Rosierin ehdotuksia. Esimerkiksi, että mä toivon, että voisivat antaa sitä teknisiä standardeja ilman, että niitä, näitä täytyy saada puoltoa Euroopan komissiolta. Ja olisin halunnut, että tämä omnibusdirektiivi olisi kunnianhimoisempi ja antaisi esmaalle laajempaa säätelyvaltaa, mutta asia on niin, että jos me tavoittelemme optimaalista, emme koskaan tavoita optimia että totta on, että ESMA saa merkittäviä valtaoikeuksia pitkälti kartoittamilla alueilla, kuten OTC, johdannusmarkkinat, lyhyeksiminen, luottolaitokset ja mahdolliset, mahdollisesti vaihtoehtoiset investoinnit. Ja olen vakuuttunut, että direktiivien uudelleenarviointi, MIFID, MAD, avoimuus tulevat vahvistamaan ESMAn roolia ja sen kykyä luoda yhtenäinen säännöstä. nykyprospektin pohjalla toimiminenkaan ei ole mitenkään vähäinen tehtävä. Näitä tästä ajatellen olen sitä mieltä, että Esman pitäisi saada kaikki valtaoikeudet käyttöönsä, jotka sille tarvitaan, sen pitäisi tehokkaasti niitä käyttää. Siinä on jo valtavasti työtä heti lähdöstä. Jos me teemme sitä, mitä meiltä odotetaan, voimme odottaa, että tuolla arviossa Esma saa lisävaltaoikeuksia ja sen status saattaa muuttua. Jos me vaan valitamme TSM riittävän pätevästi käytä valtaoikeuksemme, voimme vain odottaa saavamme vähemmän tulevaisuudessa. Vilpittömästi uskon, että ESMA tulee olemaan pitkälti sitä, mitä jäsenet toimivat. Ja tämä liittyy paljon henkilöihin. Totta kai puheenjohtajan rooli on ratkaiseva, että ta, siinä on viranomaisen vahva toiminta, mutta myöskin valvontalautakunnan vaaditaan paljon, että ESMA valtaoikeudentänsä. Taas Tämä hyväksymisprosessi, tämä sitovien teknisten standardien hyväksyntä vaatii avointa intensiivistä yhteistyötä viranomaisten tahojen ja komission välillä. Ja täytyy sanoa, että lyhyen aikana Sessorin puheenjohtajana tämä on ollut rohkaiseva kokemus. Täytyy aina pitää mielessä, että sijoittajien odotukset liittyen ESMAan tuloksiin ovat ymmärtävästi valtavat. Meillä on velvollisuus tehdä parhaamme, kaikkemme odotuksiin vastaamiseksi. Säätelyn täytyy olla joustavaa, tehokasta ja vikkelää. Ja me tiedämme, markkinat ovat innovoivia, muuttuvat nopeasti ja säätelyn täytyy myöskin reagoida nopeasti. Esmaalla on paljon annettavaa asianmukaisella ja ketteräjalkaisella säätelyn saralla. Kaiken kaikkea, minä uskon, että olemme oikealla tiellä. Paljon on vielä saavutettavaa ja paljon on vielä tehtävää. Se, mitä on vielä tekemättä, on varsin merkittävää ja yhä kiireellisempää. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset. Minä luen täältä nyt puhujalistan niin, että täällä on jo... Okay, Vicky, Marcus and Peter. I've now got... Nyt on siis Sven myös, Ulle. I mean Diego. And hang on, wait a minute. Hetkinen. Uh, why don't I just go around everybody? Uh, Otetaan saman tien kaikki. Liisa. No niin, siis. Udo, Kei, Viki, Markus, Peter, Sven, Ulle, Diego, Said, Elisa. Entäs muita? Ja meillä on 20 minuuttia. Kaksi minuuttia kullekin. Eikä sitten aikaa enää ollenkaan Sesrin puheenjohtajalle. Eli otetaan teidät nyt. Otetaan vaikka ensin neljä ja sitten odotetaan vastauksia, mutta teidän on yksinkertaisesti nyt vain oltava kurinalaisia. Udo. Herra Tavares, haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi ryhmäni puolesta. Ensimmäinen, mitä haluaisin sanoa, niin ensimmäinen vaikutus, jonka teistä saa, on väärä. Ei teitä tulisi tönniä. Täällä todellakin te olette sydämellisesti tervetullut ja me todellakin tuemme teidän komitean työtänne ja siksi onkin hyvä, että tulitte tänne. Me tuemme teitä työssänne. Mutta Juuri nyt kun meillä on asiantuntija täällä, joka puhuu näin tarkasti markkinoiden vaaroista, ja te sanoitte, että hedge-rahastoista päästiin tänään sopuun. Me emme tiedä, mitä täytäntöönpanoon tulee, että ähm, astuvatko ne voimaan eh, ennen tai jälkeen seuraavan finanssikriisin. Sanokaan, että mikä teidän analyysinne mukaan ovat suurimmat vaarat rahoitusjärjestelmälle. Ja sitten vielä toinen kohta. Puhuitte näistä OTC-markkinoista teidän kantanne tähän kriittiseen arviointiin tulee ää, raaka-aine spekulaatioihin ja se vahvistaa päivittäin sitä, että ongelmat lisääntyvät maailmassa ja kuitenkin komissio ei ole tehnyt ehdotuksia, jotka menisivät tähän suuntaan. Kiitos ja okay. Thank you. Kiitos. Minä haluaisin puhua tästä noin 80 pään henkilöstöstä, jota nyt ollaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ESMAan värväämässä ja sen on määrä toimia jo tammikuussa. Aika lyhyt aika saada korkeatasoista henkilökuntaa, mutta kun ajatellaan eh, tätä eri roolia, joka tälle on annettu, mukaan luettuna myös luottoluokituslaitokset, kaikki muut tahot, jotka ovat mukana selvityksessä, plus kaikki tämä EU-lainsäädännön täytäntöönpano. Onko 80 tarpeeksi, jos tehtävänanto on näin laaja? Mikä teidän mielestänne olisi sopiva henkilöstömäärä pelkästään tälle olemassa olevalle työlle, joka teille on jo annettu? Ja miten tämä voidaan hoitaa, varmistaa, koska organisointihan on aivan yhtä hyvä kuin mitä on henkilöstökin. Niistä tiedetään, että nämä tekniset osaamiset näkyvät myös käytännön työssä. Tiedän, että tässä toimitaan pitkälti siltä pohjalta, että monet kansalliset säätelijät, viranomaiset tulevat työryhmiin ja komiteoihin ja tällä tavoin ehkä jatkossakin lisätään asiantuntijoiden määrää. Onko teillä jokin tällainen vastaava menettely tulossa kuin oli esimerkiksi MIFIDin kohdalla? Viki, kollegat, jos te kysytte näin kattavia kysymyksiä ja vastausaikaa jää vain puoli minuuttia, niin koko menettelyssä ei ole järkeä. Viki. Niin se, mitä tähän rahoituskriisiin tulee, niin likviditeettiä ei ollut tarpeeksi. Se on selkeä. Me olemme tarkastellut yksityiskohtaisesti tätä kysymystä. Me Haluamme, halusimme myös vaikutusarviointia ja pitäisi olla myös tietoinen siitä, että uudet säännöt totta kai vaikuttavat äh, lainauksiin ja riskinottoon. Ja me haluamme, että nämä uudet säännöt otetaan käyttöön. Kun katsomme muita segmenttejä, mitä Ähm, riskeihin tulee muun muassa johdannaisten suhteen, niin olemme myös vaatineet tätä likviditeettiä. Mitä te teette varmisteeksenne, kun kun vakuutuslaitokset ja muut nyt sitten ottavat nämä uudet tasot käyttöön, että ne eivät ota taloudesta kriittisinä aikoja näitä rahoja. Eli tässä pitäisi olla maailmanlaajuiset standardit, eikä ainoastaan USA ja EUn standardeja. Niin, kiitoksia. Voin hoitaa tämän lyhyesti. Onko myös New Yorkin flash crash? Senhän te tunnette. Sehän on otettu huomioon. Te olette siellä käsitellyt kysymyksiä jotka koskevat algoritmista kauppaa ja sen vaikutuksia, mahdollisia vaikutuksia. Kiitoksia. Ja nyt saamme hiukan vastauksia. Olen pahoillani, että voin antaa teille vain nelisen minuuttia. Muutoin emme saa kaikkia muita vielä mahtumaan. so as, as quickly as possible. Uh, the main, main dangers for the... Vastaan mahdollisimman nopeasti. Minusta rahoitusjärjestelmän päävaara on se, että me, on se, että me emme hyväksyisi välttämättömiä uudistuksia niin pian kuin mahdollista. Kuten olen yrittänyt selittää, oli paljon alueita rahoitussektorilla, sekä tuotteita että instituutioita, joita ei ollut säädelty tai valvottu. Kriisin lähtökohta oli pankkitoiminnassa se levisi kuitenkin ympäri ma- maailmaa näiden säätelemättömien markkinoiden instituutioiden kautta. Ja nyt säätelijällä on annettavat oikeat työkalut valvoa. Ja sitten on vaadittavaa, että säätelijät ovat tilivelvollisia, että ne kunnolla valvovat. Mutta noita työkaluja ei ollut. Yhdysvaltojen ää, äh, vuoden 2000 raaka-aine ja johdannaismarkkinoiden uud uudistus sen sulkisäätelyn pois johdannaismarkkinoilta. Ja sitten OTC, velkakirja ja johdannaismarkkinat ovat tärkeitä asioita säädellä. Eli säätelemättömät oli iso vaara. Kriisin alkamisesta on kolme vuotta meillä on kuitenkin sama säätelyympäristö kuin aikaisemmin. Nyt ollaan hyväksymässä uutta säätelyä, mutta on kiireellistä, että säätelijät kykenevät voivat käyttää niitä säätely- ja valvontatyökaluja mahdollisimman pian. Tämä pätee myös raaka-aineeseen ja myöskin elintarvikkealueella. Siellähän on myös johdannaismarkkinoita jotka liittyvät raaka-aineisiin. Ja ongelmat ovat ihan samat. Tä, täytyy kyetä säätelemään ja säätelijällä pitää olla oikeat työkalut. Henkilöstön rekrytointi tota on, että Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomainen on saanut paljon siitä valtaa, niistä valtaoikeuksista, jotka Sesillä on tällä hetkellä. Mutta viranomaisen logiikka tulee muuttumaan. Mutta kuten johdata puheenvuorossa totesin, meillä annetaan valvontavelvollisuuksia alueilla, joita ei olla aikaisemmin valvottu. Alueita, jotka ovat uusia, jotka ovat erittäin teknisiä ja tietää kokonaan toisella puolella markkinaa. Joten ihmisten rekrytoinnin täytyy perustua, että saadaan tason ihmisiä Esmaan. Mahdollisesti rekrytoida ihmisiä markkinoilta, jotka tuntevat nämä uudet alueet, alueet hyvin. Eli tämä on saman aikaan kiireellistä. Olisiko täytyy aloittaa työskentely ensimmäinen tammikuuta. Mutta toisaalta Meillä täytyy olla riittävästi aikaa oikeiden ihmisten äh, rekrytointiin. Pahinta oli se, että aloittaisimme ilman oikeita välineitä. Eli meidän täytyy, Esmaan täytyy kohdistaa vähän ymmärtämistä. Ei pidä vaatia, että Esma olisi täysin toiminnallinen kaikilla alueilla ensimmäinen tammikuuta. Ymmärsin asian niin, ja kollegat olivat samaa mieltä, että meillä pitäisi antaa vähän liikkuvan varaa Puheenjohtajalla ja pääjohtajalla pitäisi olla vähän liikkumavaraa valita Esman keskijohto. Ratkaiseva ihmisjoukko. Ja päätämme, että äh, Cesrin keskijohto ei automaattisesti siirry Esmaan. Meillä on avainprosessi. Kenelläkään Cesrissä ei ole nautintaa oikeutta keskijohdon tehtäviin. Keskijohdon Lisäksi muilla tasoilla tarvitaan lisää ihmisiä. Todennäköisesti tarvitsemme jossakin tapauksessa myös parempia ihmisiä. Ratkaisevaa on, että me saamme tar- parhaat ihmiset näihin teknisiin tehtäviin. Nyt me olemme lanseeranneet mietintäprosessin liittyen hen- e- Esman uuteen henkilöstökaavioon ja suhteessa uusiin tehtäviin. Mutta tuleva puheenjohtaja ja pääjohtaja tekevät päätökset. He ovat ma- maalis-huhtikuussa tehtävissään. Meitä on vähän kärsivällisyyttä, jota toimitaan mahdollisimman nopeasti, mutta erityisesti mahdollisimman hyvin. Mitä tulee vakavaraisuusvaatimuksiin? Ne ovat aika tärkeitä vakauden kannalta. Kuten puheenvuorossani mainitsin, tämä ei koske ainoastaan pankkeja ja perinteisiä rahoituslaitoksia. Täytyy taata myöskin markkinoilla ja infrastruktuurilla vakaus. Joten pääoman omittamisen määrittely esimerkiksi keskeisissä vastaosapuolissa ja muussa, muussa osassa markkinainfrastruktuuria on varsin merkittävää ovat uusia alueita. Emme voi luottaa aikaisempaan kokemukseen. Pankkien tapauksessa voidaan katsoa menneisyyteen ja miettiä, mitä, mikä meni pieleen, mitä voi parantaa. Nyt me lähdemme lähes tyhjästä. Nyt meillä täytyy olla oikeat ihmiset ja joustava lähestymistapa. Tämä on uutta säätelyaluetta. Mitä todennäköisintä, että me teemme virheitä alussa? Eivät teeskennä, että tekisimme kaiken oikein alussa. Siksi rohkenin ehdottaa, että jätetään Esman sitä välillä tekniselle standardille paljon liikkumavaraa, jotta voisimme korjata virheet helposti. Tässä asetuksessa on liikaa yksityiskohtia. virheiden korjaaminen on hankalaa. Ja nämä ovat aika teknisiä alueita. Mitä tulee tähän niin sanottuun flash crashiin, oli, se oli niin monimutkainen tapahtuma, että Yhdysvalloita kesti kauan ymmärtää, mitä 6. toukokuuta Flash Crashissa kurssien äkillisessä tipahtamisessa tapahtui. Onneksi se nyt oli aika lyhytaikainen, useamman tunnin, ja sitten se korjaantui. Sillä ei ollut systeemistä vaikutusta. Mutta tämä on hyvä läksy. Mutta myös hyvä varoitus, joka kertoo meille, että pitää ajatella uutta treidausmuotoa, esimerkiksi korkean frequency, high frequency trading ja algoritmista kaupankäyntiä. Nämä ovat alueita, joita säätelijät eivät kovin hyvin tunnet, pitää olla ihan rehellinen tässä. Meidän pitää välttää tällaisia riskejä. Nämä voivat olla systeemisiä, jos tämä romahdus olisi ollut pitempi kuin pari tuntia. Meidän täytyy myös ymmärtää, josko näissä algoritmeissa on sisään rakennettua markkinoiden manipulointia tai... En sano, että näin on. Meidän pitää kuitenkin varmistaa, että näin ei ole. Um, I'll take. Otetaan Peter, Sven ja Ulle. Peter. Niin. Ihan lyhyesti Kuinka monta ihmistä aiotte nimittää tähän yhteiskomiteaan? Ja meidän parlamentaariset keskustelumme ovat kovin korkealla tasolla kolmen tahon välillä. Kuinka monta ihmistä te nimitätte Esmon puolelta tähän kyseiseen elimeen? Ja jos alle kaksi, voitteko selittää miksi? Than... Jos siis alle kaksi, voitteko kertoa miksi? Sven. Sven. Um, As far as I, so first welcome as well. Ensinnäkin tervetuloa myös meidän puolestamme. Oli ilo työstää teidän budjettianne ja vastuukysymyksiä, mutta kaksi kysymystä. Jos nyt oikein tiedän, niin te tutkitte se tutkiten sitä, miten valtion velkakirjalla lyhyeksi myyminen on vaikuttanut. Te yritette sanoa ja saada jotakin tietoja kumppaniviranomaisiltanne. Haluaisin nyt saada tietyn tunteen, että mitkä olivat tulokset ja mitkä olivat ongelmat, joita jouduitte kohtaamaan tässä yhteydessä. Ja sitten haluaisin toistaa Pietarin kysymyksen, mutta toinen osa-alue Tämä koskee kuluttajan suojaa, kuinka monta henkilöä te tuolette työllistämään, kuinka monta te tulette tarvitsemaan, kun pidätte mielessä, kuinka monta USAssa on vastuussa näistä samoista kysymyksistä. Ulle, kiitos puheenjohtaja. Herra Tavares, onko teidän mielestänne SESR ja sääntelyviranomaiset 27 jäsenvaltiossa taho, joka on täyttänyt velvoitteensa ja ovatko ne olleet hyviä ongelmien havaitsemisessa markkinoilla, ovatko ne olleet etulinjassa ehdottamassa erilaisia toimia ja torjumassa ongelmia. 2005 CESR sisälsi työryhmän, joka analysoi luottoluokituslaitoksia, ja tuolloin 2005 ette ehdottanut yhtään mitään. Sanoitte, että itsesäätely riittää. Ja nyt herra Tavares, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Madam President. Um, uh, how many people to the joint committee? Kuinka monta ihmistä tähän yhteiskomiteaan? Organisaatiokysymykset ovat vielä avaimia, mutta ei alle kaksi lähtökohtia ei alle kaksi. No, eh, Tällä uh, olemme päättäneet olla täsmälleen kahdella. Uh, Kuten ymmärrät, yhteiskomitea, uh, me keskustelemme muiden komiteoiden kanssa järjestelyistä. Loppujen lopuksi päätämme sitten kuinka monta ihmistä jos kysymys on alle kaksiko? Ei. Ei alle kaksi. Tulemme kiinnittämään riittävästi huomiota yhteiskomitea. Olemme tutkineet näitä suhteita. Sinä viittasit sitten enemmän luottotappiosvappien obligaatioiden hintasuhteeseen koon luottotapio. Olemme CDS ja valtionvelkamarkkinoita tutkineita myöskin lyhyeksi myytien myynnin vaikutusta hintoihin. Voin sanoa teille, että meidän johtopäätökset tukevat komission ehdotusta 15. joulukuuta. En mene teknisiin yksityiskohtiin. Mutta jos voin kommentoida, olisi myöskin luokituksen alentamista ja valtionvelan luokituksen alentamisia. Nyt sanon henkilökohtaisen mielipiteeni. Ää, ää, valtio, julkisen sektorin velan luokituksen suhteen parasta tehdä kaikkeen se, että nämä luokitukset ovat epärelevantteja, jos näin voin suoraan sanoa. Miten luokitus voidaan tehdä irrelevantiksi? Jos julkinen sektori on transparentti, Luotoluokitusta ei tarvita. Jokainen investoija voi lukea valtion tilinpidon, kansantalouden ja jos kaikki on totta, silloin luottoluokitus tosiaan e- epärelevantti. Se on täydentävä, mutta ei pohjimainen tekijä. Painottaisimme sitä informaatiota, jota hallitukset antavat investoijille. Kuluttajan suojasta tämä on Haluan, joka meitäkin askarruttaa. Uusi lainsäädäntö artiklasta 6a lähtien antaa merkittävän roolin ESMalle. Ja mainitsin myös puheenvuorossa, että me olemme huolestuneita sitä, että yhä monimutkaisempia tuotteita yhä enemmän levitetään vähittäiskanavaa pitkin vähittäisasiakkaille. Joka merkitsee, että tätä suoja aluetta täytyy vahvistaa. Edellisessä täysistunnossa me aloitimme korkean tason työryhmän, Se oli sama viranomaisen puheenjohtajat. Käsittelemme kuluttajan suojaa, arvioisimme sitä, miten ESMA käsittelisi aihetta. Ja työryhmä arvioi sitä, miten ESMA käyttäisi niitä oikeuksia, että artikla 6a sille myöntää. En tiedä, kuinka moni ihminen on näiden kanssa tekemisissä, koska emme, emme tiedä ESMAn loppuorganisaatiota. Tässäkin tapauksessa kysymys ylittää useamman sektorin ja useampi ihminen on sitten vastuussa. Ja minusta sen pitäisi olla aika tärkeä alue Esmalle. Äh, sairaat luottoluokituslaitokset. Tämän, äh, totta on, että säätelijä tai säätelyitä ei tarttunut aikaisemmin. Tästä tuli sitten kysymys, kun luokitukset olivat vähemmän luotettavia liittyen tiettyihin investointituotteisiin. Tärkeintä katsoa eteenpäin. All responsibilities that are being granted to ESMA on the supervision of... Ja käyttää äh, luottoluokituslaitosten valvontaa oikeuksiamme. Ja jos mahdollista myöskin päästäisimme nämä etu ristiriidat, jotka liittyvät näiden luotoksen monimuotoisuuteen. Kiitoksia. Tässä ikään kuin aika loppuu, joten viimeiset puhujat hyvin nopeasti. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä herra eh, tavarisilta mitä hän ajattelee Euroopasta luottoluokituslaitoksesta ja mitä transaktioveroihin tulee. Olisiko se hyvä markkinoiden sääntelyiden kannalta? Um, thank you. I wonder what, oh, I wonder what... Kiitoksia. Saanko ehkä ottaa esille komission kuulemisen konsultoinnin tässä lyhyeksi myynnissä? Vastauksessa on todettu, että liikatieto suurelle yleisölle aiheuttaa ehkä suhdanteita edistäviä haitallisia toimintoja. Olen ymmärtänyt, että CESR on asiasta eri mieltä. Voitteko ehkä selventää tätä hiukan ja selittää tätä mielipideeroa? Kiitoksia. Elisa. Thank you. Kiitos. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Herra Tavares, minulla on kaksi kysymystä, jotka ovat jo osin olleet esillä, mutta haluan vielä palata käsittelemään niitä. Ensinnäkin parlamentti haluaa vahvan eurooppalaisen viranomaisen ja on äänestänyt sille budjetin, mutta mikä on siis äh, kriittistä, mitkä ovat ne muuttujat, jotta ensimmäinen päivä tammikuuta ensi vuonna teidän yksikkönne voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Ja toisekseen luottoluokituslaitokset jälleen. Te puolustatte sitä, että on olemassa rahoitusmalli tätä varten, mutta sitten sanotte myös, ettei niihin tulisi luottaa liikaa. Tarkoitatteko tässä jotakin tiettyä tahoa? Ennen kaikkea valtion veloissa. Onko teillä siellä jonkinlainen erityinen suositus? Thank you. Ähm, on, on... Kiitos. Tuon luokituslaitoksesta taas. Ajatus eurooppalaisesta luottoluokituslaitoksesta, sillä, sillä voi olla hyviä puolia, mutta sitä on vaikea toteuttaa käytännössä. Koska käyttäjän täytyy hyväksyä uuden laitoksen luokitukset. Ja useimmat käyttäjät luottavat va- tähän kolmen luottolaitoksen oligopoliin. tärkeämpää kuin tuo on mielestäni, että tehdään kaikki eturistiriitojen poistamiseksi ja markkinoiden avaamiseksi. Ja on kysymykseen liittyen, jos me löydämme virastojen toisenlaisen rahoituskeinon, jotta luoton liikkeelle laskijat eivät maksaa luokitusta kokonaan ainakaan. Voidaan vähentää tai poistaa eturistiriitoja ja avataan myös markkinoita muille toimijoille. Joita sitten ne, jotka luottoliitteelle laskevat. Tähän liittyy joitakin ratkaisuja. mistä pitää keskustella. Emme ole säästärissä tästä keskustelleet, joten enempää en voi sanoa. Tämä on minun oma fiilikseni. Pitää painottaa eturistiriitojen poistamista. Niin Kuten Jose Ferrer totesi, pitää vähentää esimerkiksi vakavaraisuussäätelyssä – pankkien tapauksessa erityisesti ää, luottoluokituksiin, riippuvuutta Jos kaikessa tässä onnistumme, markkinat avautuvat ja osa ratkaisusta löytyy sieltä. Lyhyeksi myymiskysymys. kysymys. ACP-kysymykset. Ei ole mikään yllätys, että vakavaraisuutta valva äh, äh, valvoja ajattelee eri, erilaisia asioita kuin bisnespuolen valvoja. Tässä tällaista luonnollista vinoutumaa painotusta. Mutta no, olemme ehdottaneet avaimuussääntöjä ja komissio on hyväksynyt ehdotuksen sitä ne. Tässä tulee mitä ongelmia vakavaraisuuden kanssa. Koska se tapa, miten lyhyeksi, myymis, lyhyeksi myymispositiot paljastaan ovat sellaisia, että niitä ei ole, ne, niitä ei voi identifioida. Ja tärkeämpää ovat nämä muut komissiohjelmat toimenpiteet, jotka paljolti vähentävät riskiä siitä. Sijainti, tämä liputtaminen ja tämä myöskin positioiden selvittämisprosessi vähentävät, poistavat niitä riskejä, jotka liittyvät vakuudettomaan alastumaan lyhyeksi myyntiin. eurooppalaisen viranomaisen pitäisi olla läht- jo lähtöruudussaan voimakas. Sen pitää olla valtaoikeuksia. Meillä on hyvin vähän aikaa luoda tämä uusi viranomainen. Palkata oikeat ihmiset. Ja määritellä organisaatio. Miten me parhaamme että aloitamme toinen tammikuuta työt. Mutta kuten sanoin, vastuu pitää ottaa asteittain harteille, koska uusi puheenjohtaja pää... ja toimitusjohtaja astuvat virkaessa sinne maalis-huhtikuun vaiheella. Ja viranomaisella pitää olla vankka pohja. Siksi olen aina sanonut, että meillä pitää olla riittävä budjetti tekemään sitä, mitä meiltä pyydetään, mutta ensimmäisenä vuonna meidän pitää myös suhtautua vaatimattomasti. Ei pidä pyytää kaikkea ensimmäiseksi vuodeksi. Tietään, että vain jossain 2011 vaiheilla me tulemme olemaan täydessä risteilyvauhdissa henkilöstöpaikalla. Kuten mainitsin, on uusia tehtäviä, toimia ja paljon, mitä Euroopan arvopaperivalvontaviranomaisen kontolle on sälytetty. Ja meillä pitäisi olla riittävät keinot kaiken tämän runsauden täytäntöönpanoon. Ja totta kai me sitten olemme täysin tilivelvollisia toimistamme. Uh, Kiitoksia kovasti. Olen pahoillani, että meidän piti tässä nyt vähän kiirehtiä, että saamme tämän asian käsiteltyä kokonaan, mutta näin tuntuu aina olevan. Havaitsette, että on niin paljon jäseniä, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Siitä näkee, että me tosiaan olemme kovin kiinnostuneita teidän työstänne ja tietysti mielessämme pyörii myös se, että me olemme käsittelemässä piakkoin muutoksia, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksiin, joten aihe on meille mitä ajankohtaisin. Suuret kiitokset tästä esityksestänne ja varmasti voimme jäädä odottamaan seuraavaa näkemysten vaihtoamme lähitulevaisuudessa. Ehkäpä täällä joku on silloin eri hahmon muodossa. Saatte taputtaa. I'm sorry. Right, everybody to... No niin, onko teillä äänestyskorttinne? Jos on, laittakaa ne paikalleen. Jos teillä ei ole äänestyskorttia, nyt on aika mennä paniikkiin. Herra jolla ei ole äänestyskorttia, Onko muita, joilla ei ole? Pervanche. Okay, well we'll, we'll, we'll worry about that. No niin, surraan sitä sitten, kun sen aika on. Voimmeko ehkä ottaa koeäänestyksen? Äänestys alkaa. Kaikki ovat tyytyväisiä, painavat plussaa. I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still... Minulla on flunssa ja silti olen ihan tyytyväinen. Kaksi täällä näköjään on onnettomia ja seitsemän, jotka eivät oikein tiedä tilansa. You said green is happy, but you... Te sanotte, että vihreät ovat, vihreät ovat, vihreät ovat tyytyväisiä, mutta mitä tämä punainen sitten tarkoittaa, ehkä vielä tyytyväisempi. Okay, we'll have another... No niin, tarkistetaan uudelleen. Okay, you can press anything. Painakaa mitä haluatte. <laughs> A button, that is. Siis nappia. <laughs> no, no, be careful, this is... Nyt varovasti, tämä menee webstreaminä kaikki ulos. Right, okay, the vote... No niin, äänestys päättyy. Working, we have to... Yksi kortti ei toimi, se täytyy lisätä. Eli kolme siis, kolme. Meillä on yksi vihreä, joka ei toimi, ja kansanpuolueen kortti, joka ei toimi tai ole paikalla, ja sitten yksi puuttuva sosiaalidemokraattien kortti. Toivottavasti ei nyt tarvita kovin monta eri äänestystä. Ollaan sitten Intiassa tai missä tahansa. Minun piti olla Intiassa, mutta en ole. Ja nyt lähdemme äänestämään näistä mietinnöistä. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2009 ensinnäkin kohdat yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jaettu äänestys 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää eiköhän se ole hyväksytty, mutta siinä ei oikein nyt kädet nousseet. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi C, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko nyt sitten kompromissi D? Kyllä, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalle sivulle. Kohta 5a uusi suullinen tarkistus. Selvä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt mennään 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullinen tarkistus kohtaan 6a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt mennään kompromissi Fään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 kolmessa osassa. Ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G Gunnar puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty alkuperäinen teksti kohtaan 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. En voi sitä tarkkaan sanoa. Otetaan siitä koneäänestys ja sitten lisätään nuo ekstrat sinne lopuksi. Äänestys siis alkaa. My car. Minäpä olen unohtanut korttini. Meillä on nyt kai neljä, jotka on laskettava sitten lopuksi vielä mukaan. We've got too many socialists. No, one, one too many socialists. Täällä on yksi demari liikaa. Can, can, can, can a socialist unplug, please? Voisiko, voisiko joku sieltä sosiaalidemokraateista poistua riveistä. Siellä on enemmän sosiaalidemokraatteja äänestämässä kuin on luvallista. No niin, täytyy aloittaa äänestys uudelleen ja toivoa, ettei tässä nyt äänestä liian moni. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja meillä on nyt nuo ekstrat laskettavana tähän vielä. Yksi vastaan, kaksi vastaan, koska herra Fox vastustaa, Feijo vastustaa ja yksi puolesta, mutta silti tämä menee nurin, koska täällä oli kaksi vastaan ja yksi puolesta. Ei siis hyväksytty. Ja nyt kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40. Mikä hätänä? No, no, no. No, right, mean 45. Siis nyt mennään kohdassa 45. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää Eikö? Tässä ei sanota kuitenkaan, että se raukeaa. Raukeaako se? It doesn't fall. I was... Olin oikeassa, siis 47, anteeksi vain puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten 48 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kohtaan 16. Pitääkö tästä äänestää? Kyllä puolesta. Puolesta siis vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 57 kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 on rauennut, koska kompromissi J meni läpi. Eli kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Se ei ollut nyt ihan selvää. 64 koneäänestys 19 puolesta, 18 vastaan. Feio vielä mukaan 20 puolesta ja vastaan ja puolesta. No silti se meni vielä yhdellä äänellä läpi. Täällä oli vielä kaksi lisääntä puolesta ja yksi vastaan näistä kortittomista kolmesta, eli hyväksytty. Entäs 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi KA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kohta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hyväksytty, mutta paras tarkistaa. Toinen osa siis Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, hylätty. Mitä tahansa nämä kolme kortitonta täällä tekevätkin. Sitten kolmas osa puolesta vastaan. Täysin epäselvä. Saadaanko ne kädet ylös? Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 kohta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten 27 kohtaan suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet B ja C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seits... Tarkistetaanko kuusi? Selvä puolesta vastaan tyhjää. Se hylättiin. Niin, meni ehkä vähän liian nopeasti. Haluatteko siitä koneäänestyksen? Otetaan koneäänestyksellä tarkistus. No, parempi aloittaa alusta. Minä olin käsiäänestyksessä ja te koneäänestyksessä. Eli äänestetään tarkistus kuusi eli Meillä on täällä kolme lisälaskettavaa. One against. Yksi vastaan, yksi puolesta. Te tasaatte toisenne, te vastustatte. Entäs teillä vastaan? Kaksi vielä vastaan, eli lopputuloksena on tasapeli. Eli se raukeaa. Täällä puolesta, tuolla miinusta. Tuolla kaksi vastaääntä. Joten kolme vastaääntä lisättäväksi tekee 21 plus ääni tekee 20, eli se menee nurin. Se siis hylättiin. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän se hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys, joka hoidetaan tällä kone plus huutometodilla. Teksti muutetussa muodossaan siis. Montako nyt kuuluu lisätä tähän? Pitää laskea vielä yksi ääni Fejo Yksi ääni herra Fox ja yksi vielä, eli 39 puolesta. Ja no niin, ja nyt äänestys päätöslauselman luonnoksesta. Sieltä plus, plus, plus, puolesta, puolesta, puolesta, eli kolme puolesta lisää, 38. Yksi katosi johonkin matkan varrella, en tiedä mihin.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 lausuntoon. Ensinnäkin tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan tyhjää. No tämä ei nyt ollut täysin selvää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Mitä täytyy lisätä? Yksi vastaan, yksi plussa, yksi plussa lisää, joten hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nyt olen hieman sekaisin. Tarkistus 36 ei. Tarkistus 11 uskoakseni. Ai 36. No niin, tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. seitsemän toista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen 19 ilman tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Myös hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköisesti teksti muutetussa muodossa. Ja sitten ehkä te, joilla ei ole korttia, voisitte näyttää merkki kaksi, kolme ylimääräistä plussaa näyttäisi olevan. Eli 37 puolesta hyväksytty. next one, next voting It's it Right, we now move on. No niin, sitten kohta 16. Hans-Peter Martinin äh, lausunto Euroopan ympäristötilinpidosta. pidosta. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt olen hukassa. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kom- ei kompromissi, vaan tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. Tarkistetaan 15. Ovatko kaikki äänestäneet selkeästi? Hyväksytty ihan sama, mitä nämä kolme tekevät Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää aika paljon tyhjiä, joten tarkistetaan tarkistus kaksi. Okay, now what is... Mitä ekstrat tekevät? Mitä tapahtui? No niin, voisimmeko äänestää uudestaan? No niin. Ovatko kaikki ollaan kortti äänestäneet, joten äänestys päättyy. Eli kolme ylimääräistä, joten miinusta se on. No niin, sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme tarkistaa tämän, jos niin toivotte. Eli toinen osa, tarkistus kolme. Mitä ylimääräiset tekevät 18.18. 18. hylätty. Tasapeli, joten hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Aha, selvä. 16 raukeaa, koska se oli ensimmäisessä osassa mukana. Eli tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Uskoakseni. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Eikö kansanpuolen äänestä? Olitteko puolesta? No, hyväksytty sitten. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Voisiko EVP kertoa, ovatko he puolesta vai vastaan? Tarkistus 6. Puolesta siis hyvä. Siinä tapauksessa se on hyväksytty. Tarkistus 23. Puolesta. 23 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan No enpä tiedä, on vastaus, joten voisimmeko tarkistaa. Eli suullinen tarkistus tarkistuksessa 23. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näyttäisi hyväksytyltä. No niin, sitten loppuäänestys sähköisesti. Koneäänestys siis. Yksi ylimääräinen ääni, kaksi ylimääräistä, kolme ylimääräistä. Kolmekymmentä seitsemän siis. Joten onnittelut esittelijälle. Right. I'm hoping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 Right, colleagues, I, I apologize, but... No niin, kollegat, olen pahoillani. Minulla on flunssa, joten annan tässä puheenjohtajuuden jollekin muulle. Varapuheenjohtajat ovat myös kadonneet, joten Rouva Lulling tulee johtamaan puhetta. Näin me siis toimimme. Vanhin jäsen, joka on läsnä siis. C'est pas la première fois. No ei tämä ole ensimmäinen kerta. Jo edellisellä istuntokaudella on käynyt näin. Kyllä minä Letseburgia täällä puhun ongelmitta. Wow. Euh, on passe euh, à la Siirrytään perehtymään tarkistuksiin, jotka koskevat Ragoseen mietintöä ja luottoluokituslaitoksia. Herra Gozes, tällä puheenvuoro. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olin sanomassa rouva ikäpresidentti, mutta rouva puheenjohtaja. Herra Gozes, pyydän teitä, sanoi puheenjohtaja. Ö, ö, anteeksi, erehdyin mikrofonista. Estoslistalla on tarkistusten käsitteleminen, jotka liittyvät luottoluokituslaitokseen, niin tässä on sata tarkistusta. Se on vähän minun kirjassani. Se merkitsee, että keskustelu on keskittynyt niihin kohtiin, jotka päivittävät 2019, jotka koskevat Euroopan valvontaviranomaista, erityisesti arvopaperi- ja markkinavalvontaviranomaista. Wolf Klintz, kollega, esittelijä on äh, käsitellä tätä ja nämä valtionvelan luokittelu on Klintsin mietinnössä, joka on valiokunta valiokunnan aloitteesta tehty. Ja sitten 2012 kolmella kaudella tulee sitten tällainen lakisääntöinen mietintö. Minulla oli aamulla tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa. Etsin tarkistuksia pääkysymyksiin tehdään, että aikataulu on aika kireä. Ja että käsitellään toisen kerran 8. marraskuuta. Ja äänestys on 9. marraskuuta. Brysselissä. Sanoisin myös kollegoille, että Renders, Ecofinin puheenjohtaja, ilmaisi aikomuksensa, että tämä asetus tulisi käsittelyyn ennen Belgian puheenjohtajan päättymistä, eli hän pyrkii onnistumisen ensimmäisessä käsittelyssä. Tarkistukset ovat siis kohdistettuja tiettyihin alueisiin. Ensinnäkin hankala kysymys tietojen saatavuudesta, artiklat 8 A ja B, ja tämän otsakkeen alla on kysymys avoimuudesta. Tässä ehdotetaan, että velan liikelaskien tiedot ovat viranomaisen käytettävissä ja että tieto välitetään turvallistakin turvallista suojattua kautta ja tässä on hyvin erilaisia tarkistuksia. Jotkut ehdottavat, että pysytään tällaisessa järjestelmässä, mutta tänne viranomaiset, joilla on oikeus nähdä tätä informaatiota. Tätä. Ja sitten ne pitellä mukaan sitten ne, joilla on 5-10 prosenttia strukturoituja harjoitusvälineitä. Jotkut haluavat poistaa kohdat 8a, 8b. Tai jotkut haluavat poistaa tätä, ja että tämä Clint halusi käsitellä tätä pikemminkin omassa mietinnössään, ja muut haluaisivat informaation rahoitusinstrumenteista ylipäätänsä, eikä, ja, jotka ovat suurelle yleisölle tarjottuja eikä strukturoituja. Tämä on aika arka kohta, koska liikkeelle laskijat eivät halua olla pakotettuja paljastamaan tiettyjä asioita markkinoille. Ja se, mikä on minusta ongelmallista, yksi kolmesta suorista luottoluokituslaitoksesta haluaa, että näitä tietoja levitetään runsaasti, vaan että ne ovat kovasti, helposti käsillä. Kukaan ei ole, vaan sanoa mitä aitoa motivaatiota luotkokituslaitoksella, jolla on olipoliasemaa, miksi se haluaisi mahdollisimman avoimeksi ää, tiedot luokiteltavista laitoksista. Sitten on yksi tarkistus, joka liittyy ESMAan valtaoikeuksiin, ja sitten Bolsilta ja Foxilta on sen valvontatehtäviin liittyviä ehdotuksia. Ja he ehdottavat, että tässä on tällainen vetomustaho, valitustaho, liittyen ESMAan jos ESMA voi määrätä sanktioita. Tästä on paljon tarkistuksia. No, useimmat kannattavat sitä. ESMA määrää sanktiot. Tämä aiheuttaa isompia ongelmia. Tähän mennessä komissio vaikutti sanomaan, että halusi käsitellä tätä, mutta kontaktit komission kanssa, mutta komissio ei, ei halua puuttua tähän, ja ESMA voi nyt ihan legitiimisti järjestää sanktiota. Kysymys on, minkälaisia rangaistuksia voidaan määrätä. Bowles esittää rajoja, jotta ne eivät olisi yli 10 prosenttia luottoluokituksen liikevaihdosta. Komission oli 20 prosenttia. Klintz ehdottaa, että ESMA laitisi vuosikertomuksen jonka se antaisi komissiolle, neuvostolle ja parlamentille koskien sen omia varoja ja henkilöstöön toimivallan harjoittamisen puitteissa. Me herätämme kysymyksen, riittävätkö ESMAn varat ja henkilöstömäärä tehtäviin nähden. Me haluamme, että sitä tuetaan mahdollisimman paljon tämän astuksen puitteissa. Tässä siis yleiskuvaa tarkistusten erottamista muutoksista. Sitten on siirtymäkauden määräyksiä, jotka koskevat sitä kautta, jolloin Esma aloittaa toimintansa. Ja sitten kun se ryhtyy toimiin, tässä on keskustelu, joka rajat täytyy Tässä on keskustelu kolmansien maiden luottoluokitus sitten arvioinnista, jolla ei ole samanlaista valvontajärjestelmää kuin meidän maissa. Minusta tuntuu, että tällä on sellainen tunnelma, mutta tulemme tarkastamaan tämän, että tämä keskustelu se on lähtenyt liikkeelle Säsrin kannasta liittyen kolmansien maiden luottoluokitusten hyödyntämisestä. Edellisellä kaudella täällä olleet muistavat, että tästä puhuttiin kovasti parlamenttia. Nämä kolmansien maiden luottoluokitukset puhuttivat. Periaate oli sellainen, että, että, että äänestän Euroopan valvontavirastojen alaiset luokitukset olisivat käytössä Euroopassa, mutta keskustelujen jälkeen myönnettiin kaksi poikkeusta. Ensimmäinen luokituslaitoksille, jotka ovat säännöllisissä maissa ja milloin on valvontayhteistyön sopimus eurooppalaisen viranomaisen eli ESMAN ja, ja kyseisen maan valvontaviranomaisen kanssa. Esimerkiksi ajattelemme kanadalaisia laitoksia. Ja muissa tapauksessa sallittiin se, että muualla kuin EU-ssa laaditut luokitukset, joita tekevät luokittelemattomat luokittelulaitokset, niitä voidaan käyttää EU-ssa milloin, jota joku eurooppalainen luottoluokit Euroopassa toimipaikan omaava säädelty luottoluokituslaitos puoltaa tuota. Ja tuolla puolollaan ää, tämä puoltaja vastaisi siitä, että luokitus täyttää eurooppalaiset vaikutukset. Otan huomioon, minkälainen oligopoli luottoluokituksessa on. Todennäköisesti että kolmannen maan luottoluokittaja olisi äh, jonkun ison tytäryhtiö. Kolmansien maiden luokittelulaitos se, että se pitää olla lähellä eurooppalaista valvontaa. Tämä ei ollut ihan parlamentin ajatus. Meidän täytyy katsoa, mitä täällä parlamentissa nyt tuomitaan tästä ajatuksesta. Huomenna siis pyrimme varjosteltujen kanssa sopuun tarkistukset. Kiitos. Herra esittelee tässä on paljon avoimia kysymyksiä, mutta ensiksi minun täytyy kertoa teille liberaaliryhmästä herra Clinton Intiassa. Bowles, joka pitää olla hänen paikkaan ja se terveyssystä lä- lähtemään. Alde on kertonut meille, että, että ryhmä tulee olemaan huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa. Nyt varjoesittelijöille puheenvuoro. Johnny Pitella, Wolf Klintsellä paikalla, Gigolt, Fox ja Klute. Anteeksi. Herra, herra Fox, te ette ole vaihtaneet sukupuolta. Virhe oli minun. En vielä sano, herra Fox. Herra Pitella. Ja muut, jotka puheenvuorot halvat, pyytäkää sitä. Ah, voilà. Monsieur le vice Vediamo spesso nel bureau, eh, non, si avanti, può, avanti, non si può dimenticare. Täällä minä olen. No niin, kiitoksia. Herra Gorges tietää, että arvostan häntä ja sen haluaisin vielä sanoa tässä kohdin uudestaan. Haluaisin tässä viittata kahteen artiklaan. Artikla kahdeksan. Tässä on kysymys luokituksesta, jossa ei ole kilpailua. No sitten vielä 38, mitä siihen tulee. Haluaisin pitää kannastani kiinni. Otin tämän asian esille jo ensimmäisessä mielipiteen vaihdossa ja minä olen tehnyt myös tarkistuksia tähän liittyen 106, 112, 114, 115. Näissä vaaditaan, että ESMA ottaisi käyttöön työn sanktiot eikä siis komissio. Tätähän minä olen vaatinut alusta alkaen, koska tällä uudella viranomaisella täytyisi olla mahdollisuus toimia tehokkaasti. Eli tämä taho on vastuussa valvonnasta. Miksi me nyt sitten tarvitsemme ylipäätään tällaisen viranomaisen, jos sillä ei sitten ole tarvittavia valtuuksia? Ja myös juridisesti tämän täytyy olla varmaa ja siksi näiden sanktioiden laajuus täytyy määrittää selkeästi. Kuten sanottu, niin juridisesta näkökulmasta kaiken täytyy olla selvää, mitä sanktioihin tulee ja mitä ESMA saa ja ei saa tehdä. No, ehkä neuvosto tästä on eri mieltä, mutta kuten sanottua, mielestäni tämä ei ole, tai tämä ei tulisi olla komission vastuulla. Ja kuten sanottua, muuten herra Gorges mm, saa täyden tukeni. Mitä sitten luottoluokituslaitoksiin tulee, niin olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti tulisi jatkaa sitä, mihin lopetin vuonna 2009. Eli me tarvitsemme täysin selkeitä sääntöjä muutkin, monet muutkin kollegat, ei ainoastaan herra ovat ottaneet kantaa tähän kysymykseen. Ja herra Mario Draghi on myös selkeästi sanonut, että seuraavassa G20-huippukokouksessa tullaan tekemään selkeitä ehdotuksia siitä, miten luottoluokituslaitokses kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä tulevat toimimaan, mitä tehtäviä ne saavat. Ja Professori Mario Dragis on todellakin asiantuntija näissä kysymyksissä. Minä olen erittäin iloinen, että hän on käsitellyt näitä kysymyksiä ja minä toivon, että me olemme samaa mieltä hänen kanssaan. Kiitos. Haluatteko vastata heti, herra Gose? Helpompaa voisi olla kuulla muita varia. Annetaan muiden puhua. Eikä meillä ole paljon lisättävää. Herra Giggle. I, I just, ich, ich sprech mal Deutsch. Puhutas nyt vaan Saksaa, ei enää jaksa. Mielelläni pariin kohtaan sanoisin jotakin. Jotkut arvoisan kollegan Jürgen Kluten tarkistuksista ovat minun mielestäni seuraavan mietinnön ala ja sillä tavoin ennakoimme tarpeellista keskustelua. Ja selvää on, ettei sitä tässä voida ratkaista, koska sehän johtaisi siihen, että periaatteessa ESMAn suora valvonta viivästyisi, koska tästä syntyisi keskustelua vähintäänkin neuvoston kanssa, mutta ehkä jo meidänkin kesken, niin ettei hyvä ratkaisu enää olisi mahdollinen. Joten nämä ehdotukset, jotka pyrkivät siihen, että käytännössä markkinoiden säätelyä koskeva ala lyödään lukkoon. Useampikin tarkistus siihen suuntaan. Tarkistus 52 on sellainen, jossa sanotaan, että yksityistalouden toimija ei saa antaa näkemystään siitä, mikä on, sanotaan nyt vaikka demokraattisen valtion ja sen maksukyvyn tila. Se on aika hankala kannanotto, koska periaatteessahan tietysti kuka tahansa saa olla mitä mieltä tahansa. On olemassa paljon luottoluokituslaitoksia, jotka ovat pieniä, mutta ongelma on ennemminkin siinä, että markkinoilla valta on joillakin harvoilla toimijoilla, jotka ovat jollakin lailla järjestelmän vastavirrassa. Ja tässä mielessä on kyse kilpailuongelmasta eikä periaateongelmasta. Tästä on varmasti vielä keskusteltava. Tästä olisi hyvä puhua rauhassa. Pari tarkistusta vielä. Kuka mitäkin tietoa saa, sitä keskustelua on käytävä perusteellisesti. Periaatteessa olen sitä mieltä ja näin olen aina ymmärtänyt, että tämä valiokunta kannattaa avoimuutta ja siinä mielessä jos markkinat halutaan avata, ei siinä ole mitään moitittavaa. Siinä, että tietoja ei anneta pelkästään muille luottoluokituslaitoksille, kuten komissio ehdottaa, eikä siinäkään, että komissio toteaa, että kymmenen prosenttia kaikesta strukturoidusta rahoitusmarkkinoiden tuotteista arvioitaisiin ja tämä kaikki annettaisiin myös tiedoksi suurelle yleisölle. Minusta ei ole logista, että tämä varattaisiin vain suurille luottoluokituslaitoksille, koska sehän tarkoittaisi periaatteessa juuri sitä. Ja ei minusta myöskään ole logista, etteikö tietoa suurelle yleisölle annettaisi. Toinen seikka, joka on hyvin tärkeä, on se, minkälainen suhde vallitsee ESMAN ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä. Ja tässähän on kyse siitä, että artiklassa 30 niin, mielestäni meidän valvontakompromissimme logiikan mukaista on estää se, että keittiön oven kautta tämä Esmalle annettava toimivalta delegoidaankin kansallisille valvontaviranomaisille. Kyllä tähän on jonkinlainen raja vedettävä ja siksi pyydän tukea tätä koskevalle tarkistukselle, jonka olen tehnyt ensinnäkin tämän verran tähän kohtaan. Ja odotan mielenkiinnolla mielenkiintoisia rakentavia keskusteluja Jean-Paulin ja muiden kollegojen kanssa huomenna aamulla, kun etsimme kompromissia. Kiitoksia, herra Giegold. Ja nyt herra Ashley Fox. Olen kiitollinen, madam. Haluaisin kiittää herra Gose siitä työstä tämän mietinnön parissa. Siitä tämä pitää kokouksesta huomenna. Se on varmasti rakentava. Haluan rajoittaa kommenttini artikloihin 8a ja b, jotka liittyvät näiden turvallisten sivujen laatimiseen. Ja onkohan komissio vakavasti pohtinut, mitä hyötyä heidän mielestä syntyy ja mitä kustannuksia tästä syntyy? Yhdysvalloissa on samanlainen järjestelmä. Ja anekdotaalinen näyttää on, että tämä on hyvin vähän hyödyllinen ja pääomaan äh, luomiseksi kustannukset ovat isot. Tämä ei ole mitään kaasinataloudellista kysymys, vaan yritykset, jotka luovat työpaikkoja vaalipiireissämme. Niiden hankintakustannukset lisätävät prosessin vuoksi, joka minusta on hyvin epäilyttävä. Tästä tulee valtavasti lisäkuluja, kun pakotamme eh, valvo näitä luokituslaitoksia pitämään yllä näitä sivuja. Ylläpitokustannukset eivät ole pääkustannukset, vaan henkilöstö ja aikakustannukset. Jokainen asiakirja, joka sivulle menee, sen täytyy kulkea juristin kautta. Aikaisemmassa elämässä olin juristi. Ehkä pitäisi pitää tervetulleena tätä työtä kollegoille, mutta en pidä tätä tervetulleena, koska tämä ei ole hyödyllistä. Tulokituslaitokset että halu laittaa sivulle mitään, mitä ei ole tarkastettu, koska ne pelkäävät oikeusjuttuja, joka hidastaa sitten pääoman hankintaprosessia merkittävästi. Viime minuutin, ajateltaan viime minuutin kysymys, että puhelimessa voi vasta, vastata, se tulee paperilla, se tulee verkkosivulle vasta, kun juristi on tsekannut sen. Tästä tulee hyvin raskas soutuinen menetelmä eikä mitään hyötyä. Tai näistä sivuista kysyisin, miksi ei pidetä mm, vuoden mietintätaukoa? Tarkastelisimme Yhdysvaltojen kokemuksia, emme menetä mitään ja huomaamme, että Yhdysvallat luopuu tästä kokeilusta. Me, me, me halua, kun meidän lainsäädäntöprosessi on aika raskas. Emme halua aloittaa tätä. Vuoden kuluttua huomaamme, että Yhdysvallat taas lopuu tästä lainsäädännöstä. Meiltä mennä kymmenen vuotta samaa ja pääomaan hankintakustannukset lisääntyvät ja työpaikat menevät Latinalaisen Amerikkaan, Aasiaan, pääoma ei työpaikkoja Euroopassa. Miettikää tarkkaan 8a tai 8b. Rakentaako herra Fox? No, totta, että raskaat ja kalliit menettelyt työllistävät asianajia. Kiinnostavaa. Nyt puheenvuoro herra Jürgen Klyttellä. Jaa, dankeschön, Frau Lulling. Ähm. Kiitos. Haluaisin vielä muistuttaa, että tähän on historialliset syyt, että me käsittelemme näitä luottoluokituslaitoksia – koska kriisin myötään tästä on keskusteltu hyvin paljon ja keskustelussa on käynyt ilmi, missä on metodisia ongelmia ja mitkä ovat poliittisia ongelmia ja siksi on hyvä, että tätä kysymystä on käsitelty. Mielestäni se on hyvä asia. Voin varmasti puhua koko ryhmäni puolesta. Eli tässä on otettu askel kohti julkista valvontaa Eli arvopaperimarkkinaviranomainen on otettu mukaan tähän ja se on mielestäni edistysaskel. No, ainakin minun puolueeni on sitä mieltä, ryhmästä nyt en niin tiedä, mutta puolueeni kuitenkin tukee sitä, että olisi ainoastaan yksi julkinen luottoluokituslaitos, mutta se nyt ei varmasti mene läpi täällä talossa. Mutta jos nyt jätetään pois se, että meidän tavoitteisemme ei päästä, niin mielestäni tässä kuitenkin mennään oikeaan suuntaan. Se on hyvä asia. Haluaisin vielä jatkaa siitä, mitä sinä sanoit Sven, eli miksi valtiot jätettäisiin ulkopuolelle tai ei. No totta kai tästä voitaisiin keskustella, mutta jos katsotaan mitään seurauksia, sillä on ollut Kreikalle, Portugalille, Espanjalle, niin ehkä tämä on hieman epäsuhtainen seuraus. Eihän tässä ole kysymys siitä, että yksityisillä, virast- yksityisillä virastolla ei olisi oikeutta ottaa kantaa, mutta ne seuraukset, joita sillä on ollut, ovat olleet katastrofaaliset. Ja siksi me tarvitsemme parlamentaarisia valvontaelimiä, ja jos ne eivät toimi niin kuin on käynyt, niin siitä täytyy sitten puhua. On tilintarkastustuomioistuimia, on parlamentaarisia valiokuntia, jotka harjoittavat tällaista valvontaa, joten on aika paljon tällaisia erilaisia tahoja, joita ei yksinkertaisesti voi korvata yksityisillä luottoluokituslaitoksilla. Eli mm, ei tässä pitäisi jättää näitä valtion laitoksia ulkopuolelle. No tietysti tässä nyt sitten äh, tuli uudelleenjakoa alhaalta ylöspäin luokituksen myötä, mutta ihan tämä ole perimmäinen tarkoitus. Eli äh, valtioiden ähm, tahot ovat tunnettuja, avoimia. Yksittäistapauksissa tietysti voi ähm, esittää kritiikkiä, mutta mitä yksityisen sektorin tulee siellä tätä avoimuutta ole. No tietysti jos tehdään kauppaa, niin totta kai täytyy sitten olla kuva siitä, että minkälainen kauppakumppani on. Tämä on ihan ok, jos yksi, yksityinen luottoluokituslaitos tämän tekee, niin se on ihan ok. Ei minulla henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan ole, mutta Totta kai niiden täytyy olla laadukkaita ja siihen tarvitaan myös tiettyä valvontaa, jotta ei synny samanlaisia ongelmia kuin viime kuukausina ja viime vuosien aikana. Mitä muihin kysymyksiin tulee? No, en nyt halua tässä toistaa enää mitään. Niin, yksi asia vielä. Tarkistuksissamme olemme ottaneet esille sen, että ei tulisi merkitä, että onko luokitus annettu ikään kuin tehtäväksi vai ei. Tässähän on valvontaa, jota kilpailu ohjaa, mutta jos niitä ei ole merkitty, niin sittenhän tässä ikään kuin hukataan itse tarkoitus, joten mielestäni tällaista eroa ei tulisi tehdä. näiden eri luokitusten välillä. Äh, Sinne varjo esittelijät ja siitä sitten Udo Bulman haluaa puheenvuoron. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen periaatteessa ihan samaa mieltä tästä vaatimuksesta, että ensinnäkin meidän on mahdollisimman pian annettava työskennellä. Se on hyvä lähtökohta. Ei pidä asettua sen eteen poikkitelloin mutta en voi vastustaa kiusausta, aivan kuten kollega Klute. On sanottava jotakin periaatteellista siitä, mitä meidän oikein on määrä tehdä seuraavalla lainsäädäntökaudella tai miten tätä aluetta tulee jatkossa kehittää. Ja haluaisin muistuttaa siitä kimmokkeesta, jonka kollega Pitella antoi jo vuonna 2009 edellisen lainsäädännön yhteydessä meidän ryhmämme näkökulmasta. Tuolloin me halusimme ottaa esille juuri sen aiheen, josta nyt puhutaan. Halusimme nimittäin käsitellä sitä, että markkinoiden rakenne ei ole hyvä, se ei ole kunnossa. Ja että me työskentelemme tässä eh, tällaisilla toimeksi annetuilla markkinoilla, jotka eivät tee sitä, mitä talous tarvitsee ja me lisäksi tarvitsemme jonkinlaisen eurooppalaisen profiilin. Tuolloin kävimme keskustelua siitä, pitäisikö saada jonkinlainen julkinen taho, pitäisikö tämän olla talouden ylläpitämä taho. Tähän on olemassa monia hyviä malleja, kuviteltavia malleja, joita voitaisiin hyödyntää. Ja keskustelun rehellisyyteen kuuluu todeta se, että me emme yksin enää aja tätä ajatusta. Yhä useammat kollegat kansanpuolueen ryhmästä ovat myös tätä mieltä. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin herra Feber on ottanut näin kantaa jopa liberaaliryhmässä valistus toisinaan etene. Liberaaliryhmästä olen kuullut sellaisia ääniä, jotka ovat olleet tämän suuntaisia, että jotakin on tehtävä. Me olemme siihen tyytyväisiä, mutta haluamme muistuttaa kollegoja siitä, että kansanpuolueen ryhmän ja liberaalien enemmistö on 2009 parlamentissa äänestänyt tämän nurin. Ja se on varsinainen syy sille, miksi me emme ole edenneet edellisellä lainsäädäntökaudellamme Silloin emme pelkästään halunneet antaa komissiolle tehtäväksi pohtia, mitä voitaisiin tehdä, vaan halusimme antaa konkreettisesti tehtävän. Minä muistutan, että tällainen mahdollisuus oli, siihen ei tartuttu, ja toivoisin kovasti, että tämän valiokunnan suurella enemmistöllä voitaisiin tulevassa lainsäädännössä ottaa vähän rohkeampia askelia, jotta kollega Giggold kutsui tätä infrastruktuuriongelmaksi, jotta vihdoinkin saamme paremman tarjontastruktuurin, joka auttaa meitä markkinoilla eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia Bulman. Minä haluan vain todeta, että todennäköisesti kansanpuolueen ryhmä ja liberaalit ovat Adenauerin linjoilla, aina kun häntä moitittiin siitä, että hän on muuttanut mielipiteensä niin hän vastasi aina, kuka aikoo estää minua viisastumasta joka päivä. Niin, toivotaan, että yhä useammat viisastuvat yhä nopeammin. Kuka muu ei puheenvuoroa ilmeisesti pyytänyt, missä tapauksessa annan puheenvuoro herra Gozesille. Teillä on paljon kysymyksiä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen tarkkaavaisena kuunnellut kollegoita. Olen luonut heidän tarkistuksensa, joten heidän kantansa eivät ole täysin yllätyksenä. Heidän minä en halua käydä keskustelun menneisyydestä. Ehkäpä me olemme menneet tarpeeksi pitkälle, mutta ei ollut ratkaisu, joka olisi löytänyt yksimielisyyden. Joissakin aiheessa meillä tulee olemaan hauskaa tämän valikunta-aloitteeseen Äh, mietinnön kanssa. Voi olla aika vaikeaa löytää uusia varoja, vaikka vaikka tähän valtionvelkaa. Ja, äh, komission neuvosto eivät halunneet Esmalle antaa valtaa. Sanottiin, että se oli mahdotonta silloin, kun parlamentti pyysi sitä, mutta tämän valiokunnan kollegoiden tuella olemme pakottaneet komission tekemään lainsäädäntöaloitteita, jotka liittyvät valvontapakettiin ja nyt me tiedämme, että alun perin ää, perin Esmalle annettiin tehtäväksi ennästä luottoluokituslaitosten valvonta. Eli tilanne mahdollistaa pitemmälle menemisen, joten ehdotan, että poistetaan muiden tärkeiden asioiden tarkastelu tästä keskustelusta. Olen siis lukenut tarkastukset. Huomenna pyritään mahdollisimman laajaan synteesiin. Siinä hengessä, että luotaisiin tehokasta säätelyä, että olisi saisimme aikaan säätelyä, jossa löysäily on aika, aika paljon tuhoa ratasmarkkinoille, mutta en mä halua kadottaa 2009 Äh, tavoite tavoitetta, eli aitoa eurooppalaista valvontaa. Mä haluan, että mm, tätä äh, ajateltaisiin, että meillä on jo kan, kansallista valvontaa tällä, että ei esmä tässä pärjää. Eli de, delegoinnin suhteen täytyy lähteä siitä, että ESMA delegoi täsmäisiä tehtäviä, mutta päävastuu valvonnasta ää, äh, ja sanktioista on Esmalla. Esittelemme, jos oikein muistan, 8.11. työtä. Jamo. Niin, esittelemme. Toivomme, että Esmalla tulee olemaan ne riittävät henkilöstöresurssit tehtäviin. Kun kukaan ei enää puheenvuoroa halua, niin sanoisin, että huomenna juuri valiokunta hyväksyy lausuntonsa. Ja aikataulu suhteen, kuten jo sanoin, Meillä on toinen keskustelu 8. marraskuuta. Äänestämme 9. marraskuuta. Täysistuntokeskustelu olisi joulukuun Strasbourgin täysistunnassa. Hyvää jatkoa työllenne, herra esittelijä. Nyt siirrymme kohtaan 18 suuren ystäväni Der Ian Eppinkin työtä. Hän on kirjoittanut loistavia kirjoja minusta. Ja tämä käsittelee vuoden 2009 kilpailupolitiikan kertomusta Itreltä, Imkolta, Tranilta tulee lausuntoja. Metkästelemme tarkistuksia, herra. Esittele puheenvuoron teille. Kiitos äh, puheenjohtaja siitä, että olette niin antelias, että annatte minulle puheenvuoron. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tarkistuksiin vaikuttaneet tähän mietintöön, jonka aiheena siis on kilpailupolitiikan vuosikertomus 2009. Esitän joitakin huomioita. Kokonaisuutena tarkistuksia oli 95 toistaiseksi. Uskon, että monet näistä tarkistuksista tuovat lisäarvoa mietintöön. On kuitenkin monia, joiden kohdalla voidaan selvästi ryhmitellä niitä uudelleen sulauttaa niitä toisiinsa. On myös joitakin lausuntoja, jotka mielestäni ovat vähän kilpailupolitiikkaan kuulumattomia tai tarkistuksia, joiden sanamuoto on epäselvä. Ja jos sanamuoto on epäselvä, ja kappaleista tulee liian pitkiä. Niitä lukee kuin venäläistä romaania. Kuten tiedätte puheenjohtaja, ne ovat varsin monimutkaisia. Aloitan näistä johdantosan kappaleista puheenjohtaja. Kannatan tarkistuksia 1, 5 ja 6 sekä uutta johdantoosan kappaletta, jota ehdotetaan tarkistuksissa 13 ja 14 Karinssilta. Nämä lisäävät uusia elementtejä minun mietintöluonnokseni hengen mukaisesti parlamentin ilmaisemien huolenaiheiden linjoilla. Tarkistukset 7 ja 8 eivät minusta niinkään ole relevantteja kilpailupolitiikkaa käsittelevässä mietinnössä, koska ne koskevat julkista rahoitusta ja niissä on tarpeeton viittaus tähän tiukan taloudenpidon keskustelun. Nämä ovat taloushallintoon liittyviä seikkoja. Siitä paketista keskusteltiin tänä aamuna ja Van Rompäin tarkistus, jossa on tuossa Lambertin tarkistus 9. Siinä on kyse talouden epätasapainoisista. Sekin on osa taloushallinnon pakettia. Sitten olemassa oleviin kappaleisiin tehdyt tarkistukset. Monet pyytävät, että saataisiin lisää tietoa tai järjestettäisiin uusi kuuleminen. Näihin tarkistuksiin kuuluvat 15, 16, 19, 20, 29 ja kuusi viimeistä tarkistusta 89, 95. Ehkä näitä voidaan muotoilla vähän uudelleen kahtena eri kommenttina tuolla mietinnössä. Sitten viisi tarkistusta, jotka koskevat väliaikaisen puitteen häivyttämistä 30, 34. Tästä selvästi ollaan eri mieltä valiokunnan jäsenten kesken. Esimerkiksi Essaja haluaa poistaa nämä väliaikaiset toimet niin pian kuin mahdollista. Hän ei ole paikalla, kun taas herra Schwab on tehnyt tarkistuksen, joka on hiukan epäselvä. Siinä todetaan, että pitkällä aikavälillä on tarpeen lopettaa tällaiset toimet täysin, ennen kaikkea auto teollisuuden alalla. Uskoakseni herra Schwab tarkoittaa nimenomaan päinvastaista, kun ajatellaan Saksan autoteollisuuden tilaa ehkä voimme saada vähän selkeämmän sanamuodon näihin tarkistuksiin. Meidän on siis tarkasteltava kompromissia ehdotan, että likviditeettitukitarkistukset sulautetaan näihin uusiin ehdotettuihin kappaleisiin, kuten tarkistuksissa 39, 49, 52, 53. Tämä seikka nousi esille Lambertsin kuulemistilaisuudessa. Itse asiassa minä olin ajatellut aivan sama asia olin sitä mieltä, että meidän pitäisi saada aikaan kompromissitarkistus, koska tässä on paljon samaan aiheeseen liittyviä tarkistuksia, joilla ilmaistaan samaa huolenaihetta. Sitten antitrusti ja politiikan määrittely. Siinä on kyse 67-70 tarkistuksista. Tähänkin pitäisi saada jonkinlainen kompromissi. Henkilökohtaisesti uskon, että me voimme ottaa esille 76 tarkistuksen Inhetfeldiltä. Feldiltä 67 tarkistuksen. Siinä luetellaan näitä monia eri välineitä. Tämä on erittäin hyvä teksti ja mielestäni hänen tekstinsä on parempi kuin minun, joten olen valmis hyväksymään sen. Sitten on joitakin muita pieniä seikkoja, jotka ovat saaneet aikaan tarkistuksia. Tarkistukset 23-24 koskevat kilpailuosaston henkilöstöä. Mielestäni tässä sanamuodossa on jo tuo oleellinen viesti ja se voidaan jättää sellaiseksi. Ei ole Euroopan parlamentin tai meidän valiokuntamme tehtävä hoitaa komission henkilöstöhallintoa sitten valtion tuesta mielestäni tarkistukset 54, 55, 56 ja 58 eivät lisää mitään oleellista. Ja voin kuitenkin olla samaa mieltä tarkistuksesta 57, jonka tekijä on Presedo. Yli puolet tarkistuksista koskevat uusien kappaleiden lisäämistä tekstiin. 42 ja 48 pyytävät, että komissiossa analysoitaisiin valtion tuen merkitys sen, jota on annettu kriisin aikana ja tämä tuli esille tuon kuulemisen aikana. Ehdotusten pohjalta pitäisi olla mahdollista saada aikaan kompromissiteksti tässä valiokunnassa. Joissakin keskitytään ennemminkin muuhun politiikkaan kuin kilpailupolitiikkaan. Tiedätte, että tämä on hyvin hankala kysymys. Olemme tästä yleensä samaa mieltä. Tästä syystä tarkistus 27, jonka Lambrechts on tehnyt, on mielestäni parempi pantavaksi ympäristöpolitiikkaa koskeviin seikkoihin, esimerkiksi vihreään verotuksiin. Sitten hänen tarkistuksensa 60 viittaa olemassa olevaan puitteistoon. Se voidaan hyväksyä. Kilpailu energia-alalla tuntuu olevan korkealla tämän valiokunnan asialistalla. Näin myös mietintöluonnoksessa, jonka ITRE-valiokunnassa laatii esittelijä Koch Meerin Tämä huolenaihe on ollut esillä jo mietintöluonnoksessa, mutta lukuisat eri jäsenet ovat olleet pitä- sitä mieltä, että sitä tulisi tutkia myös tässä mietinnössä. Koska heidän tarkistustensa sävy on yhtäläinen, pitäisi olla mahdollista sulauttaa ne yhteen ja saada aikaan jonkinlainen kompromissi. Sitten muista, vähän vähemmän usein mainituista seikoista, esimerkiksi yleishyödylliset palvelut, aina tietysti hyvin hankala aihe. Mielestäni 62 Lambertsilta on hyvä. Siinä luodaan selvä yhteys kilpailupolitiikkaan. Se on parempi kuin Presedon, jossa ollaan toisilla linjoilla. Minä kannoit, kannatan 21 ja 22, joissa puhutaan nimenomaan eh, kilpailupolitiikan hajauttamisesta ja kanteista. Olen samaa mieltä Klassin kanssa siitä, että raaka-ainekilpailu on tärkeä, mutta ei pelkästään vihreän talouden näkökulmasta, vaan laajalaisemmin. Ehdotankin, että me muotoilemme hänen tarkistuksensa 26 uudelleen, voimme tehdä sen yhdessä. Ja jotkut muut Lambertsin tarkistuksista ovat sellaisia, voin tukea 28, joka koskee avoimia standardeja, ja 61, joka koskee mahdollista kilpailun vääristymistä, joka juontaa juurensa liian anteeksi kohteliaasta hiilidioksidipäästöoikeuksien myöntämisestä. En voi kuitenkaan tukea vetoomusta komissiolle, että sen verotusyksikköä muotoiltaisiin. Minulle kerrottiin, että tällainen olisi jo olemassa, eli tuo tarkistus on turha. 73 Lambertsilta, hän on tehnyt niitä paljon, kiitos vaan. 73 osalta oleellinen kysymys kuuluu, miten määritellään spekulaatio, kun hän puhuu hyödykkeisiin liittyvistä markkinoista. Pitää tarkistella ennen kaikkea noita sanoja. McCarthy haluaa tarkastella tarkistuksessa 89 OTC-markkinoita, over-the-counter-markkinoita. Tämä on erityinen seikka ESMalle, virastolle, joka on vasta perustettu. 74 Presedo haluaa estää ISIN ja RIC-arvopaperi-identifiointikoodien käytön, väärinkäytön. Hän saisi määritellä tarkemmin, mitä hän tarkoittaa. Ja lopuksi vielä Presedo kiinnittää erityistä huomiota yhtenäiseen euromaksualueeseen 75, 76 ja muissa. Näissäkin tarvitsen hiukan lisää selvennystä ja kiitoksia vaan puheenjohtaja. Siinä se uskon, että me voimme saada aikaan kompromissitarkistuksia kaikista näistä eri seikoista ja saada aikaan melko yhtenäisen mietinnön. Kiitoksia. Kiitoksia herra esittelijä. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle. Karin, Karins, EPP-varjoesittelijä. Puheenvuoro on teidän. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ne kaikki tarkistukset, kun eri ryhmiltä tulevat. En näe mitään syytä, miksi emme saisi aikaan yhteistä kantaa Varmasti herra Lambertsin kanssa käydään vähän keskusteluja. Mutta tämä ei ole ylitsekäämätön ongelma. Haluaisin myös kiittää kollegoita, jotka ovat olleet aktiivisia. Siinä se. Euh, euh, sosialistien varjon esittelijä San, Sanchez Posede ei ole paikalla. Herra Bullman korvaa hänet. Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan Sanchez Presedon, niin kuin mainitsit, Antolin on kuitenkin hyvin kiinnostunut tästä asiakirjasta. Hän edustaa valiokuntaamme Intiassa tänään, siksi hän ei voi olla täällä paikalla. Antolin tulee tarkastelemaan tätä. Kollega Epin, kiitos teidän esityksestänne ja kiitos, että otitte huomioon tarkistukset. Seuraavat kokonaisuudet on otettu huomioon tarkistuksessa. Nämä ovat myös ne tärkeimmät ajatukset, joita hänellä on. Totta kai täytyy modernisoitua tässä huomioon. Tämä koskee fuusioita, tämä koskee energiasektoria, tämä koskee myös IT-sektoria. Ja suurin osa tarkistuksista koskee juuri näitä kysymyksiä. Hän painottaa Euroopan parlamentin roolia ja hän on esittänyt myös uusia ajatuksia, koska me totta kai haluamme myös vahvistaa omaa kantaamme näissä eh, kilpailupolitiikkaa koskeva, koskevissa kertomuksissa. Ei voi olla, että komissio eh, käsittelee tätä, tätä kysymystä yksin ilman, että mm, eh, parlamentin kanta otetaan huomioon. Antitrustisäännöt ovat totta kai yksi asia, joka täytyy ottaa huomioon. Me haluamme välttää USAn virheet. Me tarvitsemme vuoropuhelua täällä valiokunnassa. Tämä on erittäin kuuma peruna, te tiedätte sen, joten meidän täytyisi keskustella siitä, mikä voisi olla järkevä tapa toimia. Mitä sitten rahoituspalveluihin tulee, niin totta kai täytyy kiinnittää huomiota siihen, että ei tule kilpailun vääristymiä sekä interventioissa ja silloin, kun niistä poistutaan. Kollega Epping mainitsi yleishyödylliset palvelut. Me olemme sitä mieltä, että yleishyödylliset palvelut ovat keskeisessä asemassa markkinoilla, jotta päästään tyydyttävään tulokseen. Sen täytyy olla myös esillä, kun puhutaan kilpailupolitiikasta. Te herra Epping sanotte, että täällä on myös muita mielenkiintoisia tarkistuksia. Kollega Lamprestilta muun muassa me tulemme tarkastelemaan niitä ja yritämme sitten rakentavassa hengessä saada aikaiseksi hyvän kompromissin. Kiitos. Paljon kiitoksia tuosta rakentavasta hengestä ja nyt annan puheenvuoron rouva Rafi Intzfeltille, joka on varjaesittelijä liberaalien riveissä. Chair, and I apologize to you and the rapporteur for being late, but as... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän esittelijältä ja teiltä anteeksi, että olin myöhässä, mutta kuten niin monien muidenkin minun on sukkuloitava eri valiokuntien ja valtuuskuntien välillä. Teen parhaani. Vain yksi huomautus, vähän yleisluontoisempi koska olen varma, että meidän on mahdollista tarkastella näitä tarkistuksia lähemmin. Joitakin niistä tuemme, joitakin emme. Mutta uskon, että meidän on tarkasteltava koko tämän harjoituksen tarkoitusta, koska joka vuosi, viime vuonnahan minulla oli kunnia ja ilo olla tämän esittelijä, ja joka vuosi Euroopan parlamentti keskustelee pitkään – siitä, mitkä ovat meidän näkemyksemme kilpailupolitiikasta, sitten saamme sellaisen hymähtelevän hymyn komissiolta, joka jatkaa entisen tapansa. Ja jotkut meistä ehkä tukevat komissiota, minun ryhmäni yleensä kyllä. Jotkut ehkä eivät tue komission linjaa, mutta nyt kun puhutaan taloushallinnosta, puhutaan lisääntyneestä yhteistyöstä miksi on niin vähän poliittista oikeutusta kilpailupolitiikalle ja korostan sitä, että yleisesti ottaen ryhmäni tukee komission valitsemaa linjaa, mutta minä en tiedä eh, minkäänlaista, sanotaan nyt vaikka, en tiedä yhtään maata, hallitusta, kansallista parlamenttia, joka harjoittaa talouspolitiikkaa eikä vaikuta kilpailupolitiikkaan. Eli hyväksytään se, että meillä on nämä sopimukset, emmekä voi muuttaa niitä yhdessä yössä. Jotkut eivät haluakaan muuttaa niitä yhdessä yössä. Olen sitä mieltä, että tämän keskustelun lopputuloksena komission pitäisi sitoutua antamaan vakava näyttö Äh, Euroopan parlamentin suositusten seurannasta, ja jos se ei seuraa näitä suosituksia, sen tulisi ainakin yksityiskohtaisesti selittää miksei. Me pyysimme tätä viime vuonna, komissio ei ole näin toiminut, ja toivon tosiaan, että komissio tekee niin tänä vuonna. Muutoin me haaskaamme aikaamme, koska ehkä me olemme täällä samaa mieltä kannastamme, mutta jos ei ole minkäänlaista seurantaa, niin koko touhu on hedelmätöntä. Merci, madame. Kiitoksia, Rova Intfeld. Valitettavasti siis sopimukset ovat mitä ovat. Mutta no, toivottavasti teidän viestinne välitetään herra Almonialle. Ja, ja tähän se, seurasi teidän hyviä neuvoja. No täällä ei taida olla ketään kilpailu DGstä. Joten pyydän kilpailu DGn edustajia välittämään nämä sanat komission jäsenelle. Ja sitten vihreä herra Lamberts. Sofia, actually that at least gives... Niin, Sofi, ainakin tämä antaa meille hyvän mahdollisuuden käydä mielenkiintoista keskustelua mielenkiintoisten ihmisten keskuudessa, joten tämä on meille mahdollisuus. Eh, Haluan kiittää esittelijää ensinnäkin tästä systemaattisesta tavalla, tavasta, jolla olette tähän suhtautunut ja avoimuudesta. Niin, olen tehnyt tosiaan suuren määrän tarkistuksia. Olette aivan oikeassa, ehkä ne eivät kaikki ole tässä relevantteja. Varmasti voimme tästä vielä keskustella. Eh, eh, Ainoa kohta, jonka haluaisin ottaa esille, on tämä verokilpailu. Meidän ymmärryksemme on, että tämä on erittäin pieni yksikkö, 5-6 henkilöä, josta on äh, luovuttu. Meidän täytyy sinne siis tarkistaa faktat. No, joko se on olemassa ja sitten meidän täytyy sitten tietää, käytetäänkö siihen tarpeeksi energiaa tai sitten sitä ei enää ole olemassa. Niin epä rehellinen verokilpailu on asia, jota täytyisi tarkistella Montin kantaa. No siis nämä ovat asioita, jotka eivät auta sisämarkkinoita, ne vääristyvät. Eli ensin täytyisi tarkistaa faktat ja sitten ottaa huomioon se, mitä me sanomme mutta jos on jotain sanottavaa, se täytyisi ottaa tässä esille, koska se on kilpailunäkökunta, mitä veropolitiikkaan tulee. Tässä ei puhuta harmonisoinnista, eli tässä taataan ainoastaan se, että me emme vääristä sisämarkkinoita. Siinäpä se. En tiedä, miten haluatte jatkaa onko varjo esittelellä kokous vai on, puhummeko kahden kesken vai tehdette, teettekö te kompromissiesityksiä, voitteko kertoa? Kiitos. Tulemme samaltaan selville, kun annan puheenvuoron herra esittelijälle. Kaikkia puhuja kuultuamme. Guen varjastelija on kadonnut, joten annan puheenvuoro herra Arias Schwabille. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin luonnollisesti kiittää sydämellisesti esittelijää tästä hyvin yksityiskohtaisesta katsauksesta yksittäisistä tarkistuksista ja hänen omasta arviostaan kuhunkin. Aluksi hän otti esille tarkistuksen 33, jonka olen itse tehnyt ja esitti siihen aika kriittisen näkemyksen, mutta tosiaankin olen sitä mieltä, että jos toimenpiteitä tarvitaan, valtion tukitoimeita, toimia rajatusti, on niiden jossakin vaiheessa päätyttävä. Eli teksti on tarkoitettu niin kuin se on kirjoitettu. Viittaan kuitenkin toiseen tarkistukseen kollega Innet Feldin 67 se on minusta huomattavasti onnistuneempi, kuten esittelijänkin mielestä, kuin hänen oma tekstinsä. Siinä otetaan esille se, mitä kuluneena vuonna kilpailukertomuksessa 2008, jossa itse olin varjoesittelijä, totesimme. Tosiaankin on niin, että joka vuosi vuosikertomuksen yhteydessä kun käsitellään kilpailupolitiikkaa, me aina tuomme esille uusia ajatuksia eri politiikan aloilta ja periaatteessa komissio yksinkertaisesti vain jatkaa, mitä se on aiempina vuosina tehnyt. Se ei koskaan anna yksityiskohtaisia vastauksia mietinnön kysymyksiin. Sen ei tarvitse. Ja siksi mielestäni olisi tärkeää, että ne kysymykset, jotka ovat viidemen mietinnöstä jääneet vielä ilman vastausta ja joihin kollega Inet Felt viittasi, otetaankin uudelleen esille ja toteamme, että niihin ei vieläkään ole vastattu. Niiden joukossa ennen kaikkea tarkistus 67 kysymys siitä, miten voidaan sovittaa yksi 2003 asetusta, eh, koska eh, kollega eh, Inet Feld tässä tarvittaisiin vähintäänkin uudistamista. Legitimiteettiin se ei niinkään puuttuisi. Ja toistaiseksi komissio ei millään tavalla yksityiskohtaisesti ole tätä torjunut taikkaa hyväksynyt. Ei ole tapahtunut yhtään mitään. Siksi meidän pitäisi puhua tästä ponnekkaasti, kysyä ponnekkaasti, koska talouskriisin, talousuudistusten aikana ei ole yksinkertaisesti hyväksyttävää se, että tietyt kilpailupolitiikan alat jäävät täysin ulkopuolelle. Luonnollisesti on selvää, että ne ehdot, jotka tuohon vuoden 2003 kompromissiin johtivat, olivat luonteeltaan kaikkea muuta kuin yksinkertaisia, ja komissio pelkää, että me olemme lähdössä jollakin tavalla avaamaan tuota asetusta, että jäsenvaltiot, jotka yhdessä yksin vastaavat komission kanssa tämän alan päätöksenteosta. Parlamentillahan ei minkäänlaista päätöksentekomahdollisuutta ole tuollaisessa asian avaamisessa jäsenvaltiot lähtisivät ehkä taistelemaan keskenään. Se ei kuitenkaan millään tavalla poista sitä tarvetta, että tätä asetusta on uudistettava ja muotoiltava uudelleen. Sitä olisi ehdottomasti uudistettava. Komission jäsen itse totesi kuulemistilaisuudessaan tässä valiokunnassa, että niin sanotut pienet pk-yritykset – joista on olemassa tarkistuksia. Niitä en muista nyt ulkoa, mitkä numerot ne ovat esittelijä sen tietäni, mutta ne ovat siis sellaisia yrityksiä, jotka edellyttävät erityiskohtelua jotta näiden korkeiden sakkojen asettamisessa voitaisiin lähteä toimimaan hiukan toisin oikeusvarmuuden ja oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta. Toivoisin, että jotkin näistä seikoista, jotka olivat esillä jo viime vuonna ja jotka todennäköisesti otettiin esille jo toissa vuonnakin, eivät tulisi pelkästään tänä vuonna uudelleen mainituiksi, vaan että komissiota todella pakotettaisiin vähän vastaamaan näihin kysymyksiin jossakin vaiheessa. Muutoin olen tietysti valmis esittelijän ehdottamiin kompromisseihin. Kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoron pyytäjä ei enää ole sen merkin rouva Inetveltille, että täällä on joku komission edustaja, jos haluaisitte toistaa kysymykseni. Rouva Hamilton, voin antaa hänelle puheenvuoron. Mutta haluaisitko sitä kysymyksen? Niin, en tässä halua nyt mennä esittelijän edelle, mutta minun kysymykseni oli hyvin yksinkertainen. Vaikka komissiolla on toimivaltuudet, mitä kilpailupolitiikkaan tulee, niin nyt aikana, jolloin me puhumme taloushallinnosta Euroopan unionille, niin kilpailu on looginen osa tätä kysymystä. Ja vaikka se nyt on muodollisesti ainoastaan komission vastuulla, niin ainakin komissiolla on moraalinen velvollisuus kansalaisille vastata yksityiskohtaisesti kaikkiin Euroopan parlamentin kysymyksiin ja suosituksiin. Tämä ei, näin ei tapahtunut viime vuonna, niin kuin ainakin Schwab otti esille, ja me todellakin toivoisimme, että tänä vuonna komissio ottaisi suositukset huomioon, ja jos se näin ei tee, niin että se yksityiskohtaisesti selvittäisi, miksi se ei näin ole tehnyt. En tiedä, haluaako Rova Hamilton vastata. Mutta hän nyt tietää, mistä on kysymys, ja hän välittää tämän sanan. Haluatteko vastata? We'll do our best this year too. Teemme parhaamme vastataksenne kysymykseen. Parole à monsieur. Nyt puheenvuoro esittelijälle teilläpä on tässä tekemistä. Te, täytyy laatia paljon kompromissia. Erityksiä toivon teille onnea. Ne ovat lukuisia luottavissa ja ymmärrettävissä. Äänestys on vasta 30. marraskuuta ja kun toista keskustelua tarkistuksista ei ole sovittu, voitte varmaan järjestää varjastelijoiden kanssa kokouksen joka helpottaa äänestämistä valiokunnassa 30. marraskuuta. Täällä on puheenvuoro. Um, thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Mitä Bulmanin kommenttiin tuli herra Sanchez Presedan puolesta? Yleishyödylliset palvelut ovat erittäin tärkeitä. Kysymys on enemmän sanamuodosta. Lambert on samanlainen tarkistus. Täytyy tehdä tiivistä, relevanttia, luottavaa tekstiä. Mitä pitempään se on sitä ää, enemmän merkityskateo, joten sanamuotoa täytyy vähän tarkistuksessa tiukentaa. Rava Enitfeltille kerroin, kun et ole paikalla, onnittelin teitä teidän tarkistuksesta 67. Sinun teksti sen parempi kuin minun. Hyväksyisin sen mieluummin ja tarkastelen Schwabin kysymyksiä. koskien lisätyötä asioista, jotka on otettu aikaisemmin esille. Herra Lambertin veroyksikön liittyen, eli että kysytään komissiolta, kysytään komissiolta, että tämmöinen veroyksikkö on. Mutta kertaa tällainen on, ehkä se on hyvin pieni. Se koostuu vain muutamasta ihmistä, jotka lähinnä juovat kahvia tai lukevat lehtiä. Paljon ei paljon tapahdu. Täytyy saada selville, että jos sellainen on, toimiiko se? Mitä herra Schwab sanoi tarkistuksen liittyen, tämä voi olla käännöskysymys. Käytin englanninkielistä käännöstä. Se käyttää sanaa pitkällä aikavälillä ja lopettaa toimet. Ää, väliaikaisessa keikassa. Olen samaa että väliaikaisen pitää olla väliaikaista. Sen täytyy loppua ja Essa ja EPP ja sanoi, että sen pitää olla niin pian kuin mahdollista. En tiedä, onko niin pian kuin mahdollista oikein, mutta ainakin sen pitää loppua ennen kuin se häiritsee kilpailua ja kestää liian pitkään. Meidän täytyy tunnustaa alueet, joissa löydetään kompromisseja. Voin tehdä kompromissitekstejä tavataan uudestaan ja puhutaan samana muodosta. Ja sitten ja jätän tämän massaajin komissiolle äh, Rava Innetfeldin käsiin. Äh, varmaan saatte täsmällisen kysymyksen, onko tämä veroyksikkö, juoko se kahvia, mitä se tekee. Madame la euh, Kyllä, rouva puheenjohtaja. Tällainen yksikkö on olemassa, mutta se ei ole vastuussa ainoastaan verotuesta. Se käsittelee myös muita kysymyksiä, kuten tämä scoreboardin tulostaulun laatimista pari kertaa vuodessa. Ja se on substantiaalinen ja toimii aktiivisesti näitä lehdistössä mainintoja ää, avusta, jota valtiossa valtioissa jaetaan, ja yksikkö toimii aktiivisesti vastaisin, jos vaikka yksikkö ei olisi olemassakaan, se on siis olemassa, mutta komissio käsittelee kaikenlaiset valtionavut luonteesta riippumatta. Euh, j'aimerais bien avoir quelques précisions, parce que... Haluaisin vähän täsmennyksiä, kun asiasta puhutaan sanoa että vaikka yksikkö ei olisi niin käsittelemään näitä aiheita, mutta asiahan on niin, että nämä äärimmäisen teknisiä kysymyksiä. Ja vaikutusta teillä ei olekaan, ellei teillä ole riittävästi asiantuntemusta kokoontuneena. Minun kysymykseni on, kuinka monta ihmistä, kuinka monella on riittävä pätevyys. Tästä tämmöisen verokysymyksen kanssa sanot, että muidenkin asioiden parissa. Minusta pitäisi olla täsmälleen. Kuinka monta? kuinka paljon he arvioivat veromenettelyitä, joita voitaisiin ajatella sellaisiksi, että niitä ei hyväksytä. Haluatteko vastata tuohon kysymykseen nyt vai kirjallisesti? Oui, je crois que... Uskonpa, että ottaa huomioon yksityiskohdat, joita pyydetään vastaan kirjasti. Mä talviivan, että ihmiset, jotka kestävät verot, apua, kestävät muutakin. Ihmiset, jotka käsittelevät verotukea, käsittelevät sitä spesialisteina. Herra Lambert, he eivät ole niin moni, moniosaajia kuin me. No niin, keskustelu on päättynyt. Kuten sanoin, äänestys on 30. marraskuuta. Ja siihen asti siihen mennessä meillä on kompromissiehdotuksia. Voisinko, ei puheenjohtajana, vaan henkilökohtaisesti sanoa, että olisi oikein tyytyväinen, jos, jos saisimme kompromissitarkistukset. Ei niin kuin Faju mietinnössä ei illalla kahdeksan yhdeksän ennen äänestystä, ennen yhdeksän aamuäänestystä. Se ei ole kauhean mukavaa. Jos voisitte lähettää kompromissiehdotukset ajoissa, niin, niin pa, paitsi Varjo esitteli, että nyt yksinkertaiset edustajat, niin kuin tavalliset edustajat, niin kuin minä, me haluamme lukea ne. Paljon kiitoksia. Estyslistan seuraavassa kohdassa muut esille tulevat asiat. E, onko jotain sanottavaa? Tämä otsakkeen alla ei. Seuraava kokous 8. 8. marraskuuta maanantaina ja sitten tiistaina 9. marraskuuta 9.12.30 15.18.30 istunto on päättynyt.